Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, wir... Hyvät kollegat, voimme nyt aloittaa valiokuntamme varsinaisen kokouksen. Meillä on suuri ilo ja kunnia toivota tervetulleeksi Unkarin edustaja, puheenjohtajamaan edustaja Tamas Felinki, joka on Unkarin tasavallan kansainvälisen kehityksen ministeri. Peter Lajus, valtiosihteeri, niin ikään on paikalla ja koko ministerin joukkue suorastaan. Olemme tavanneet epävirallisessa ministeriaston kokouksessa Belgian kaudella jo Gentissä. Ja nyt on Unkarin kaudella tapamme jälleen. Ministeri Felgi vastaa ilmaston suojelua koskevista asioista aiheesta, joka tietystikin on Euroopan parlamentin ja varsinkin tämän valiokunnan kannalta tärkeä prioriteetti. Viime vuosina on tehty hyvin paljon työtä ilmaston suojelemiseksi ja eri osatekijöitä on puitu mukaan luettuna Kankunissa. Kankunissa saatiin vihdoinkin tulosta. Tulos, jonka pohjalta voidaan maailmanlaajuisesti ryhtyä tätä työtä jatkamaan. Unkarin puheenjohtajakaudella, puolivuotiskaudella, tietystikin täytyy asettaa painopistealueita. Nämä ovat tärkeät kuusi kuukautta, jotka teillä nyt ovat edessänne. Nyt päätetään siitä suunnasta, johon haluamme kehittää asioita. Olemmeko kunnianhimoisia vai otammeko hieman takapakkia ilmastopaketista, josta hyväksyt, joka hyväksyttiin vuonna 2008? Otammeko siihen hieman etäisyyttä? Nyt täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä ja sitoumuksia Unkarin puheenjohtajakaudella. kaudella nyt kuulemme, mitä ministeri Feligillä on sanottavanaan. Hän voi kertoa ajatuksista ja toimista, joihin Unkari puheenjohtajamaana tulee ryhtymään seuraavien kuuden kuukauden aikana. Nyt annan teille tilaisuuden esittää alustuspuheenvuoron ja sitten käydään keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Vaihdan unkarin kielelle. Ja haluan kuitenkin lyhyesti ensin sanoa jotakin englanniksi, mitä on suuri kunnia ja etuoikeus olla täällä ja esitellä teille Unkarin prioriteetit ja kaikki ne aiheet, joiden parissa me tulemme työskentelemään yhdessä parlamentin kanssakin toivottavasti ilmastonmuutoskysymyksissä. Aivan lyhyesti haluan kertoa teille, miten kansallisen kehityksen ministeri Unkarissa käsittelee ilmastonmuutoskysymyksiä. Aihe sinänsä on tietysti hyvin mielenkiintoinen. Syy tähän on hyvin yksinkertainen. Kun hallitus vaihtui seitsemän kuukautta sitten, Unkari loi uuden hallituksen rakenteen ja tehtiin poliittinen päätös siitä, että keskitettiin resurssit, tehokkuuskysymykset yhteen ministeriöön, joka on kansallisen kehityksen ministeriö, joka käsittelee kohesiopolitiikkaa, EU-rahastokysymyksiä Unkarissa, aluepoliittista aluekehitystä – energia, ilmasto, liikenne, telekommunikaatio ja valtion varojen hoitoa. Kaikki, mikä siis liittyy resursseihin hallituksessa, on meidän ministeriömme toimintaan kuuluvaa. Tämä on siis pieni ministeriö, mutta siitä huolimatta haluaisin esitellä lyhyesti kaksi läheistä työntekijäni ilmastonmuutoskysymyksiä. Toinen on Peter Olajus, entinen äh, parlament, Euroopan parlamentin jäsen, joka vastaa ilmastokysymyksistä, ja herra Kovacs, joka on myös äh, äh, valtiosihteeri kansallisen kehityksen ministeriössä. Hän on vastuussa kansainvälisistä ja EU-asioista. No niin, kiitos vielä kerran ja nyt vaihdan unkariksi. Herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minusta on tärkeää, että puheenjohtajakautemme aikana saadaan kunnollinen eteenpäin meno kansainvälisissä ilmastonsuojeluneuvotteluissa ja että syntyy nopeasti sopimus vuoden 2012 jälkeisestä maailmanlaajuisesta ilmastohallinnasta. Pitkän taistelun jälkeen on meidän kaikkien etujen mukaista, että EU pitää pintansa neuvotteluissa. Pidämme tärkeänä myös sitä, että Euroopan unionin omasta ilmastonsuojeluohjelmasta tulee menestyksekäs, koska me haluamme saada aikaan nykyaikaisen kehittyneen ja kilpailukykyisen Euroopan talouden. Kansainvälisissä ilmastonmuutosneuvotteluissa Belgian puheenjohtajakauden ohjelmaa pidimme hyvin tärkeänä ja on tärkeää, että nyt päästään kunnianhimoiseen oikeudellisesti sitovaan kattavaan globaaliin ratkaisuun. Unkari haluaa jatkaa Belgian tekemää työtä, mutta haluamme päästä eteenpäin eri prosesseissa ja toivomme, että pystymme täyttämään odotukset, jotka liittyvät tilanteeseen Cancunin sopimuksen jälkeen. Panos on suuri, jotta vuonna 2011 syntyisi YK-neuvotteluissa uusi kansainvälinen sopimus, joka on tärkeä ajatellen Kioton pöytäkirjaa, on muuten riski siitä, että tulee oikeudellisesti aukko tilanne. Tämä Euroopan unionin ilmasto-ohjelma on erittäin tärkeä asia, joten meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta syntyy sopimus. YK on ilmastonmuutoksia koskevan puitejärjestelmän osapuolella meidän täytyy käydä neuvotteluja siitä, että voidaan välttää vaarallinen ilmastonmuutos, joka voisi kokonaisuudessa vaikuttaa ihmiskunnan tulevaisuuteen, jos ei vuonna, vuoteen 2050 mennessä onnistu pudottaa 1990 vuoden tasolle kasvihuonekaasujen päästöjen määrä, sillä on vaikutuksia kielteisesti luontoon, yhteiskuntaan ja talouteen. Suurempi eh, maailmanlaajuinen keskilämpötilan nousu, joka on täysin mahdollista, johtaisi alueiden ja valtioiden epävakauteen, väestön liikkumiseen, samoin kuin taloudelliseen ja yhteiskunnallisiin kriisiin, niiden suurempaan todennäköisyyteen ja siihen, että ilmastonmuutos saattaisi olla peruuttamaton ja jopa katastrofaalinen. Tällä hetkellä vain joissakin kehittyneissä maissa on olemassa selkeitä päästöjen vähentämistä tavoitteita. Tavoitteena on, että vuoden 2012 jälkeen saamme aikaan kunnianhimoisen järjestelmän. On tärkeää, että se on oikeudellisesti sitova, joten jokaisen, niin, että jokainen osapuoli on myöskin vastuussa toiminnastaan poikkeuksetta. Jokais, tämä tulisi koskea poikkeusta jokaista tärkeää päästäjää mukaan luettuna myöskin kehittyvät maat. lukuis, Kankunin neuvottelussa syntyi lukuisilla alueilla edistysaskelia verrattuna vuoden 2009 Kööpenhaminan huippukokoukseen, jossa nyt vain poliittinen yksimielisyys siitä, että mistä luodaan vuoden 2012 jälkeinen järjestelmä. Kankuunin sopimuksen konkreettisiin piirteisiin kuului se, että YK päätöksen puitteissa saatiin aikaan rajoitus siitä, että ilmaston lämpeneminen ei saisi olla suurempaa kuin kaksi astetta. Sama myöskin saatiin aikaan tukirahasto äh, kehittelemaille ja uusi, uusilla tähän asti puutteellisilla alueilla äh, saatiin aikaan sääntelymekanismeja, katsottiin, miten saatiin aikaan markkinamekanismeja, jotka ovat sovellettavissa, ja otettiin käyttöön soveltavia ja teknisiä mekanismeja, samoin kuin avoin, uskottava työn äh, toimintatapa. Näin äh, tässä tämänhetkisessä sopimuksessa onnistui kirjata lähestukon kaikki ne kohdat, jotka ovat perusta toimivalle tulevalle sopimukselle. Puutteisiin kuului se, että ei onnistunut päästä sopimukseen Kioton pöytäkirjan tulevaisuudesta. YK puitteissa ei syntynyt uutta kat- kattavaa sopimusta, ja jos ylipäätään syntyy tällainen sopimus, ei te olla varmoja siitäkään, olisiko se oikeudellisesti sitova. Näin ollen ei voida etukäteen sanoa, minkälaisissa puitteissa syntyy tuleva sopimus ilmastoneuvottelujen keskipisteessä on Cancunin sopimuksen toteuttaminen. Unkari tulee tekemään kaiken sen hyväksi, että vuoden 2011 ensimmäisellä puolivuodella valmisteltaisiin neuvotteluja. Tämän kauden aikana on kahteen otteeseen järjestettävänä YK on ilmastonmuutos, puitesopimusten valmisteluja koskevat neuvottelut, joissa valmistellaan Durbanin ilmastohuippukokousta. Tässä yhteydessä Unkarin tehtävänä on, että me menestyksekkäästi saamme koordinoitua unionin kannan, samoin kuin että kiistatoissa kysymyksissä me saamme jäsenvaltioiden kannan lähemmäksi toisiaan, samoin että myöskin pääsemme yhteisymmärrykseen unionin ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tehtävä on suuri, koska kysymys on siitä, että saadaan sovitettua yhteen kantoja monissa tärkeissä kysymyksissä, kuten Kioton pöytäkirjan tulevaisuus, eh, se missä määrin vastuuta sitoumuksia otetaan vastaan ja miten järjestetään rahoitus. Sen lisäksi on tärkeää, että me johdamme EUn ympäristöneuvoston puitteissa toimivan 12 asiantuntijaryhmän eh, toimintaa. Näissä kysymyksissä näissä työryhmissä valmistellaan maailmanlaajuisen ilmastojärjestelyn tärkeitä yksityiskohtia, kuten tavo- vähentämistavoitteet, rahoitustuki, jota annetaan kehittyville maille, se, miten voidaan valvoa sitä, että noudatetaan sitoumuksia ja minkälaisia joustomekanismeja voisi olla. Kankunin sopimuksen osalta voidaan sanoa, että sillekin voi perustua konkreettisia toimia, joiden työstämistä täytyy, työtäminen täytyy käynnistää välittömästi. Sopimus on luonut puitteet, jotta saadaan aikaan eh, institutionaaliset, institutionaaliset puitteet, jotta voidaan eh, ennen kaikkea ajatella, miten voidaan sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja miten tekniikan osalta voidaan saada aikaan edistystä. Tammikuun 19.21. päivän järjestimme epävirallisen asiantuntijakokouksen Budapestissa ja sen tavoitteena oli käydä keskustelua Kankaanin tuloksista samoin kuin EU-strategiasta ja työstää työsuunnitelma vuoden 2011 eh, lopun Etelä-Afrikan tilanteeseen. Eh, tarkastelimme Belgian puheenjohtajakauden tuloksia ja otimme huomioon ne tehtävät ja puhuimme niistä tehtävistä, joita on edessä Unkarin puheenjohtajakaudella. Kävimme ajatusten vaihtoa seuraavasta Eh, strategiasta, joka unionilla olisi Etelä-Afrikan ilmastohuippukokouksessa. Keskusteltiin myös siitä, millä tavoin voisimme edistää Cancunin sopimuksessa eh, sovittujen eh, toimien toteuttamista. Meidän tavoitteisimme kuuluu se, että valvotaan tukia ja sitoumuksia ja että varmistetaan, että syntyy tiukkenee se järjestelmä, jolla pystytään seuraamaan asioita ja samoin kuin, että laajennetaan tätä toimintaa uusilla elementeillä. Tavoitteenamme on se, että Kankunissa äh, luodut uudet järjestelmät, kuten äh, sopeutumisen puiteohjelma, äh, sopeutumiskomitea, vihreän ilmaston rahasto ja teknisen toimeenpanon neuvosto ja ympäristöteknologian keskus ja verkosto tuottavat toimintansa. Työryhmän kokousta voimme pitää menestyksekkäänä, mutta olemme täysin tietoisia siitä, että tämä oli vasta ensimmäinen askel ajatellen edessämme olevaa pitkää ja vaikeaa tietä. Tavoitteenamme on, että maaliskuun ympäristöneuvoston kokouksessa neuvoston johtopäätöksien muodossa voimme määrittää, mitä ovat unionin kannat Kankunissa tapahtuneen kierroksen jälkeen. Työryhmässä on ollut tärkeänä, työryhmässä ja neuvoston kokouksessa on tärkeää se, että edustamme Euroopan komission kanssa yhdessä unionia kansainvälisissä kokouksissa, samoin kuin korkeantoissa kahdenvälisissä kokouksissa. Tärkeänä on, että näissä varmistamme sen, että edustamme yhteisiä unionin ja yhteensovitettuja jäsenvaltioiden etuja. Unkari haluaa jatkaa Belgian aloittamaa työtä ja joka tapauksessa pyrimme siihen, että voimme edistää että sitä, että kansainväliset ilmastonsuojeluneuvottelut etenevät. Meidän on tärkeää, että varmistamme johtavan roolin Euroopan unionille kansainvälisissä neuvotteluissa ja että jatkamme sitovaa, yhdistävää rooliamme. Sen ohessa me pyrimme auttamaan vuoden 2011 kierrosta järjestävää Etelä-Afrikan puheenjohtajuutta, jotta saadaan aikaan sopimus. Hyvät naiset ja herrat, toinen tärkeä prioriteetti on se, että me jatkaen Belgian työtä suuressa määrin tulemme edistämään sitä, että Euroopan yllä on oma tehokas ja kunnianhimoinen eh, ilmasto-ohjelma, jota toteutetaan. Kankunin konferenssin tuloksien pohjalta Euroopan unionikin tulee painottamaan kovasti omien, oman ilmastopolitiikkansa tavoitteiden kehittämistä. EU-osalta e mm, voidaan sanoa, että odotukset ovat suuria Unkarin puheenjohtajakaudella ja me pyrimme täyttämään nämä odotukset. Unkarin tavoitteena on, että EU pitkällä tähtäyksellä saa aikaan hiilen poistamisstrategian ja tässä päästäisiin eteenpäin neuvotteluissa. Komissio tulee toinen maaliskuuta 2011 valmistelemaan hiilen poistamista koskevan tiekartan, joka tavoitteena on se, että edistetään alhaisen äh, hiilidioksidipäästön taloutta ja siihen siirtymistä vuoteen 2050 mennessä. Ilmoitus tiedonanto tulee olemaan kattava strateginen asiakirja, joka on läheisesti yhteydessä Eurooppa 2020 strategiaan, samoin kuin eh, resurssien tehokasta käyttöä Euroopassa koskevaan aloitteeseen. Muita tärkeitä asiakirjoja, joihin se liittyy, on se valkoinen kirja, joka koskee liikennettä, samoin kuin energian tiekartta, jonka hyväksyminen todennäköisesti tulee tapahtumaan Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Strategian sisällä nousee esille myöskin suunnitelma siitä, että kilpailukykymme suojeleminen ja kansainvälisen ilmastonsuojeluprosessin edistämiseksi EUn ehdoitta ja yksipuolisestikin, ehdoitta yksipuolisestikin voi nostaa 20 prosentin päästötavoitettaan. Tavoitteena on, että luomme välttämättömät edellytykset tälle strategialle ja suunnitelmalle niin, että voidaan käydä vaihtoa jäsenvaltioiden kesken ja niin, että puheenjohtajakautemme lopussa saadaan aikaan yhteinen kanta, joka varmistaa etenemisen sen osalta, että saan aikaan nykyaikainen eurooppalainen talous, jossa on alhaiset hiilidioksidipäästöt, joka on kehittynyt ja nykyaikainen. Tämä hiilenpoisto tiekartta itsessään koskee myöskin taloudellisesti rationaalisten 2020 tavoitteiden määrittämisen ja silloin mahdollisuus ottaa tavoite, joka ylittää 20 prosenttia, joten näemme, että on mahdollista keskustella edelleen kummastakin kysymyksestä. Olemme varmoja siitä, että asioihin liittyy paljon kiinnostusta ja Unkarin puheenjohtajakauden aikana on lukuisia työryhmien kokouksia ja muita korkean tason tilaisuuksia, jotka koskisivat hiilen poistamisstrategian eri elementtien keskustelua. Ensimmäinen ajatusten vaihto on välittömästi tiedonnon ilmestymisen jälkeen maaliskuun ympäristöministeriön neuvoston kokouksessa. 24.–26. maaliskuuta on epävirallinen ministeritason tapaaminen Budapestissa, jossa voimme jatkaa mielipiteiden vaihtoa ja lähentämään, pyrimme lähentämään kantoja tämän tiedonannon sisällöstä ja aiheiden keskustelujen menestyksestä riippuu se, tuleeko asia uudestaan esityslistalle kesäkuun ympäristöneuvoston kokouksessa. Puheenjohtajakautemme aikana me pyrimme siihen, että pääsenemme eteenpäin asianmukaisesti kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen 20 prosentin osalta ja tämän lisäämisen osalta ja myöskin äh, katsomme, mitä vaikutuksia tällä on. Euroopan parlamentti hyväksyi Cancunin konferenssia ennen päätöksen, jossa ilmoitettiin, että EU olisi yksipuolisestikin valmis tiukentamaan 20 prosentin sitoumuksessa 30 prosenttiin, ja tätä on lukuisa jäsenvaltio tukenut, mutta tähän päivään mennessä ei ole syntynyt yksimielisyyttä tästä kysymyksestä. Lokakuussa 2010 ympäristöneuvoston kokouksessa neuvosto pyysi, että Euroopan komissio valmistelisi lisäanalyysejä ja selvittäisi sen, onko jäsenvaltioiden tasolla, mitä kustannuksia ja riskejä jäsenvaltioiden tasolla liittyisi tällaiseen sitoumukseen. Marraskuun 2010 Eurooppa-neuvosto pyysi, eh, että maaliskuun eh, eh, Eurooppa-neuvoston kokouksessa olisi esillä tiedonanto, jossa koskee tätä aihetta, jossa tutkittaisiin Kankunin ilmakokouksen tulosten, eh, hei, tulosten toteutumista. Eh, Unkari tulee kiinnittämään huomiota siihen, että olisi mahdollista todellakin hyväksyä sitoumus, joka ylittää 20 prosenttia ja pyrkii lähentämään jäsenvaltioiden kantoja asioissa. Kuten mainitsin, maaliskuussa ilmestyy tiesuunnitelma ja tulee sisältämään myöskin keskipitkän tähtäyksen tavoitteita. Tämän pohjalta oletamme, että 20, 20 prosenttia ylittävä tavoite on, me tulemme tutkimaan sitä, miten se on yhdistettävissä unionin pitkän tähtäyksen strategiaan ja minkälaisia toimia tarvitaan, jotta kilpailukykyinen, vähäpäästöinen Euroopan talous voisi syntyä. Olemme tietoisia siitä, että EUn päästövähentämisen tavoitteet vakauttaminen on edelleenkin keskeinen tavoite, ja Unkarin puheenjohtajakauden aikana tulemme tekemään kaiken, jotta tässä kysymyksessäkin päästäisiin eteenpäin neuvotteluissa, sillä kysymys ei ole pelkästään omien tavoitteidemme edistämisestä, vaan tätä kautta voimme osallistua myöskin maailmanlaajuisiin ponnisteluihin, jotka koskevat ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ilmanvaihtoksella on Haitallisia vaikutuksia koskevat meitä kaikkia. Meistä on tärkeää, että edessämme olevana tärkeänä rakenteellisen, ajat, rakenteellisen muutoksen aikana, että sitä varten olisi olemassa riittävä tausta, Koemme, että on tärkeää selvittää se, minkä mahdollisuuksia on toteuttaa lähentymistavoitteita ja silloin kun on kysymys hiilenpoiston mahdollisuuksien kehittämisestä. Puheenjohtajavaltiona haluamme toimia rakentavasti keskusteluissa. Lopuksi haluaisin sanoa, ohjelmasta voitte nähdä, että Unkari on pyrkinyt saamaan aikaan ohjelman, joka on läheisesti yhteydessä unionin ilmastopolitiikan tavoitteisiin ja pitkälti perustuu Belgian puheenjohtajakauden menestykselle ja yh- me haluamme yhdessä harjoittaa myöskin läheistä yhteistyötä seuraavan Puolan puheenjohtajakauden kanssa, jotta voimme edistää yhteisiä unionin tavoitteita ja etuja. Jotta saisimme menestyksekkäästi vietyä ohjelmamme lävitse, luotamme komission, neuvoston ja edustajien tukeen. Jatkuva yhteistyö teidän kanssanne on välttämätöntä Unkarin puheenjohtajakaudelle, koska muuten emme voi saavuttaa ilmastonmuutoksiin liittyviä tavoitteita. Ja haluan todellakin sanoa, että perustan sille, että voimme harjoittaa säännöllistä yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia paljon neuvoston puheenjohtajalle tästä ohjelman esittelystä. Uskon, että teidän ministeriölle on erittäin hyvin organisoitu aluekehitys, kunnallinen kehitys, yhdistetty ilmastonsuojelun. Minun mielestäni tämä on uuden aikainen tapa järjestää asiat tulevaisuutta silmällä pitäen. Kuulimme, mitä teillä oli sanottavana niin seuraavasta kuuden kuukauden EU-strategiasta. cop 17 Afrikassa on jo näköpiirissä. Toisaalta puhuitte EUn omasta strategiasta, siitä mitä Euroopan unioni aikoo tehdä. Me kaikki tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä ennen vuotta 2050. Euroopan neuvosto on tästä päättänyt. On kyse siitä, mitä väliaskeleita otetaan tällä välin ja miten ne määritellään niin ilman, että hukataan aikaa Tietystikin tällä vuosikymmenellä meidän täytyy tehdä päätöksiä ja ryhtyä tuumasta toimeen. Muuten vuoden 2050 tavoitteisiin ei päästä. Nyt meillä on suuri kiinnostus teidän näkemykseni kohtaan ja puhelista on pitkä. Meillä on aikaa varttia vaille saakka. Valitettavasti niin kuin eilenkin. Täällä on suurin piirtein puolitoista minuuttia vain kutakin kysymystä ja kommenttia varten. Ensimmäisen puhuu Richard Seber kansanpuolen nimessä. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että herra ministeri pääsi paikalle. Haluaisin onnitella teitä ja myöskin valtiosihteerin Peter Lajusia, koska hän oli se, joka valiokunnassa hyvin voimakkaasti taisteli ilmastonsuojelun puolesta. Minulla on jotakin kysymyksiä kuitenkin. Teillä on hieno ohjelma, kun nyt esittelitte. Minua nyt hieman kiinnostaa eräs asia, joka hieman puuttui. Te ette puhunut paljonkaan rahoituksesta, koska kaikki nämä toimet tuovat mukana kustannuksia. Joillakin jäsenvaltioilla on sellainen tilanne, että valtion taloudessa on hieman tiukka muutenkin. Että miten tämä rahoitus saadaan kuntoon, varsinkin kun ajatellaan sitä problematiikkaa, joka on monissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä tämä yhteinen täytäntöönpano päästökaupassa. Miten tästä päästäisiin todellisiin ilmastonsuojelutoimiin ilman käydä kauppaa? Te mainitsee rahoituksen yhteydessä Kankunin ja 100 miljardia vuoden vuoteen 2020. Tämä on suuri summa rahaa ja tämä täytyy tietystikin jakaa valtioiden kesken ja yksityistaloudenkin ja julkisen sektorin kesken. Miten te näette tämän kysymyksen? Miten Unkari aikoo toimia puheenjohtajakaudellaan siten, että vesi on prioriteettiasemassa? Te totesitte tämän, mutta mitä konkreettisia hankkeita on edessä? Tämä suunnitelma, blueprint, sen te mainitsitte, mutta olisitteko mainittaa jotain konkreettista, joka tähän liittyy? Aina saarnaa vesiasioista. ministeri Zandor Fatsakassa ehkä voitaisiin puhua enemmänkin. Hän tulee teidän jälkeen tänne. Hän voi ehkä vastata paremminkin tähän vesikysymykseen. Sitten mennään toiselle kierrokselle. Matias Grote, seuraavana Grote. Kiitoksia siitä, että olette täällä ministeri esittelemässä ohjelmaanne. Kansainväliset Kankunin neuvottelut suivat paremmin kuin mitä olettaa saattoi, mutta toi, kaikki toivot eivät toteutuneet. Euroopan unionilla on ilmastopaketti ja meillä on myöskin alakohtaisia suunnitelmia ilmailu, ilmailun osalta esimerkiksi. Mukana on kansainvälinen ilmailujärjestö, joka pistää on myöskin mukana. Ja sitten merenkulkualalla myöskin on pyritty saman aikaan päästötavoitteita. Ja kansainväliset YK-alajärjestöt ovat myöskin mukana, IMO mukaan luettuna näissä toimissa. Ja komissio on antanut ilmoituksensa, joka mukaan nyt tämän vuoden loppuun mennessä se aikoo vielä odotella sitten tehdä oman ehdotuksensa. Mitä alakohtaisia suunnitelmia voidaan odottaa Unkarin puheenjohtajakaudella vielä? Tämä 30 prosentin tavoite ja sen analysointi. Ilmastopaketin yhteydessä päätettiin, että mikäli muut teollistuneet maata tulevat mukaan, niin silloin me nostamme tavoitteen 30 prosenttiin. Voisitteko konkreettisesti kertoa, miten hiilidioksipäästöt tulevat äh, mukautumaan, kun pohditaan myöskin hiilivuotokysymystä ja sitä, miten suuren luokan vuodosta on kyse. Ensimmäinen, ensimmäisen vuoden puoliskon aikana määrä saada analyysi siitä, missä mennään ja sitten oma mietintö aiotaan antaa asiasta. Minua kiinnostaisi kovasti, miten konkreettisesti tätä keskustelua viedään eteenpäin neuvoston puolella. Teidän niin tämä ei tullut kovinkaan selväksi. No. Manner seuraavaksi Alden nimissä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitoksia myös puheenjohtajavaltio Unkarin edustajalle, arvoiselle ministerille erinomaisesta alustuksesta. Oikeastaan oma kysymykseni liittyy rakentamiseen. Rakentamisella ja rakentamismateriaaleilla on myös oma roolinsa, kun puhutaan muun muassa hiilen sitomisesta. Puu, puurakentaminen on erittäin ympäristöystävällinen rakentamistapa ja sen lisäksi, että materiaalina on hyvin uusiutuva ja käytön poistumisen hetkellä täysin kierrätettävä, puulla on myös erittäin suuri ympäristöllinen hyöty nimenomaan, kun puhutaan hiilen sitomisesta. Puu sitoo hiiltä kasvaessaan ja lisäksi puurakentamisen ylläpitäminen sekä sen lisääminen tästä nykytasosta sitouttavat myös metsänomistajia hyvään ja, ja pitkäjänteiseen metsänhoitoon. Se, mitä ongelmia tällä hetkellä liittyy tähän puurakentamisen edistämiseen, ne liittyvät pitkälti muun muassa sertifiointijärjestelmiin ja ympäristömerkintöihin. Ja haluaisinkin kysyä, että, että onko keskusteltu mahdollisuudesta luoda eurooppalaiselle rakentamiselle yhtenäistä ympäristösertifiointijärjestelmää. Ja toinen kysymykseni liittyy sitten oikeastaan näihin energiatehokkuusvaatimuksiin, jotka ovat myös huoli nimenomaan puurakentamisen kannalta. Olisi tärkeää, että, että energiatehokkuutta pystyttäisiin laajentamaan nimenomaan tämän materiaalin koko elinkaaren osalle. Tämä myös hyödyttäisi hyvin paljon, paljon nimenomaan sitten puurakentamista. Danke. sen, zu erkennen, dass die Kollegin aus einem Toteaisin, että tämä edustaja tulee Suomesta, hyvinkin puupitoisesta maasta. Tämä kysymys on yhtä lailla ehkä kohdennettu myöskin seuraavalle ministerille Sandor Fasekasille. Hän voi ehkä sitten vastata tähänkin kysymykseen. Sitten vihreän nimessä puhuu edustaja Alkut. Thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset ja lämpimästi tervetuloa ministeri tänne parlamenttiin vihreinä. Me odotamme todella kunnianhimoista ilmastoagendaa, kuten tuossa sanoittekin. Pari kysymystä kansainvälisestä asialistasta. Kaikkein tärkeimmät kysymykset tulevana aikana varmasti ovat, että päästään äh, pitämään kiinni tästä kahdesta, eh, kahden asteen tavoitteesta, toisaalta sitten pidetään kiinni näistä kansainvälisistä sitoumuksista. Tässä on kuitenkin suuri kuilu näiden välillä, kuinka pidetään kiinni siitä, että nämä molemmat tulevat täytetyksi, jos ajatellaan vaikkapa Yhdysvaltoja, Durbania ja sitä, että sen aikana uudet presidentinvaalikamppailut ovat alkaneet, niin aika paljon on odotettavissa. Mainitsit tuossa kahdenväliset neuvottelut. Odotan kovasti strategista asialista EUlta, jossa puhutaan todella eh, kasvavista talouksista, BRIC-maista esimerkiksi. Mitä un Unkari puheenjohtajakaudellaan aikoo tehdä tämän strategisen asialistan osalta näiden nousevien talouksien osalta, jotta todella tämä kahden eh, asteen tavoitteen ja toisaalta muiden tavoitteen välillä saada tämä kuilukurottua umpeen. Ja sitten, sitten eh, jos muut maat lähtevät tähän tavoitteeseen, niin uskon, että EUkin täytyy eh, toimia näin. Ja olen iloinen, että olet odottamassa jo johto päätöksiä tämän 20 prosentin osalta kesäkuun neuvostossa. Ja tietysti energiatehokkuus on asia, jossa me olemme pyytäneet sitovia tavoitteita, koska me olemme todella jäljessä tältä osin. Kuinka aiotte taata sen, että Eurooppa todella toteuttaa energiatehokkuutta, jos ajatellaan myöskin monivuotisia rahoituskehyksiä, koska tässähän on mahdollisuus edetä liikenteen ja rakentamisen asumisen saralla. Uskon, että teillä voisi olla arvokkaita kommentteja näihin kysymyksiin. Kiitoksia. De Bruyne sitten kueryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Very much, and I'd also like... Kiitos. Minäkin haluaisin toivottaa lämpimästi teidät tervetulleeksi tänään ja myöskin valtiosihteerin aikaisemman kollegamme herra Lajusin toivotan tervetulleeksi. Minun kysymykseni myöskin liittyy kansainväliseen asialistaan. Te sanoitte tuossa alustuksessanne, että on todella taattava juridinen sitovuus ja että sen on myöskin pädettävä kaikkiin maihin, myöskin kasvaviin talouksiin. Minusta tämä usein puuttuu EUn kielenkäytöstä, kun ajatellaan esimerkiksi YK, EU, Yhdysvaltain käyttävää kieltä. Sehän monasti puhuu eri tavalla kasvavista talouksista. Kuinka te aiotte näissä olennaisissa kysymyksissä edetä? kuinka aiotte tehdä työtä kasvavien talouksien ja Yhdysvaltain kanssa, kun lähdetään kohti Durbania, ja erityisesti mikä on teidän kantanne, mikä on EUn kanta suhteessa Intiaan, kuinka aiotte auttaa herra Ramashia siinä kannassa, jota hän on yrittänyt viedä eteenpäin ja olla myönteisessä asemassa, ja mitä sitten on tapahtunut hänen kotimaassaan juuri tämän asian osalta, kuinka siis äh, kasvavat taloudet pystyvät nyt olemaan mukana tässä vastuunkannossa. Tämä heijastelee myöskin tätä kysymystä, jonka Bas Aikut tuossa äsken esitti 20 prosentista ja siitä, että tarvitaan todella sitovat tavoitteet myöskin EUn energiatehokkuudelle. Uh, Janos Oda. Niin. Meitä on aika vähän täällä valiokunnassa. En tiedä, riittääkö aika, 20 minuuttia aikaa vastata ministerille, mutta haluaisin sitä yhden kysymyksen. Tämä ei ole mitään uutta, olemme puhuneet usean otteeseen Kiotosta ja ministerinkin puhui Kioton pöytäkirjan tulevaisuudesta. Me olemme usean yhteiseen sekä valiokunnan että kokouksessa täysyydessä puhuneet asiasta. Ongelma on nyt se, että meillä on vanhat ja uudet jäsenvaltiot – ja tämä koskettaa tämä asia myöskin ne, valiokuntaa erinäisiä edustajia. Tavoitteena on se, että, että näitä hiilidioksidikiintiöitä eh, ei voitaisi myydä vuoden 2014 jälkeen. Minusta tämä on epäoikeudenmukaista vanhojen sosiaalisten maiden kannalta, koska Puola, Unkari ja muut maat ovat jo maksaneet Kioton pöytäkirjan hinnan. Me olemme ylittäneet sitoumuksemme huomattavasti. Ilman meidän liittymistämme Euroopan unioni ei olisi voinut täyttää itse omia sitoumuksiaan. Kysymykseni kuuluukin, tuleeko niin kuka tietää, miten voidaan liikkua nykyisistä kannoista, voidaanko saavuttaa jokin tuleva, jokin tulos. Me tiedämme, että entiset sosiaaliset maat, Unkari, Puola, Romania, katsovat, että jos vuoden 2018 jälkeen on kiintiöiden myymisen mahdollisuus, niin tämä täytyisi liittyä tiettyihin ehtoihin. Kiitos. Thank you, Vittorio Prodi. Seuraavaksi Vittorio Prodi. <clears throat> Grazie Presidente, e grazie signor Ministro per la sua presenza. Eh, Kiitokset ministeri siitä, että tulitte tänne meitä tapaamaan. Minä haluaisin Äh, tässä mennä hiukan taaksepäin, jos sopii. En usko, että on mahdollista saada ilmastosopua aikaiseksi ilman, että todella äh, annamme vastauksen myöskin Balin lausunto äh, yhteisistä, mutta eri eriytetyistä vastauksista. Uskon, että tämä on todella ydinkysymys. Ja toinen seikka, joka liittyy liittyy siihen, että voitaisiin hyväksyä sellaiset raja-arvot, jotka ovat juridisesti sitovia. Tämä toinen tärkeä kysymys. Ja tietysti voidaan vastustaa äh, ehdottoman suvereniteetin periaatetta. Kaikki me olemme todella syvästi riippuvaisia, kun ajatellaan ympäristön ilmastonmuutosta äh, erityisesti. Ja haluaisinkin ymmärtää, minkälaista politiikkaa olette suunnitelleet tämän äh, umpikujan ratkaisemiseksi, jotta pääsisimme nyt eteenpäin ilmastonmuutoksessa ohjauskomiteassa, ilmastonmuutoksen ohjauskomiteassa olemme pyrkineet hyväksymään sellaista politiikkaa, joka mahdollistaisi käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla uusiutuvia energiavaroja. Danke. Uh, Peter Liese, der sich erkundigt. Peter Liese, joka on energiatehokkuus asialla. En nyt halua, että minulle käy niin kuin kollegoille on käynyt, että kysymykseni vain siirretään seuraavan osion. Energiatehokkuudesta todellakin ministeri totesi, että siitä tulee merkittävä teema seuraavana viikon huippukokouksessa. Minä olen huolissani siitä, mitä neuvosto tulee päättämään asiasta. Parlamentti on puhunut sen puolesta, että saataisiin sitovat tavoitteet Realistisesti katsottuna ratkaisua tuskin löytyy parlamentin haluamassa muodossa, mutta vielä suurempi huoli minulla on muutoinkin. Tämä liittyy lukuisiin keskusteluihin siitä, että jäsenvaltiolla itsellään ei ole vastuu tästä energiatehokkuustavoitteesta, vaan että komissio tulee vain antamaan kehotuksia. Kyse on suuresta osasta eurooppalaista PKT, ja tähän energiatavoitteisiin ei päästä, mikäli jäsenvaltiot eivät tee omaa tehtävänsä. Jäsenvaltioissa on tämä raha, täytyy löytyä tämä raha tämän toteuttamiseen, mikäli verohelpotuksia tai muita luottoja ja muita kannustamia ei saada käyttöön, jotta ihmiset ryhtyisivät toimiin, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy ottaa tämä sitoumus kontolleen. Toivoisin jo etukäteen, että että huippukokouksessa viitattaisiin siihen, että jäsenvaltioiden täytyisi siis sitoutua energiatehokkuuden puolesta taistelun, eikä pelkästään todeta, että EU laatii säännöt, koska tällä konstilla EUsta ei tule suositumpi, mikäli EU e vain antaa sääntöjä, mutta sitten jäsenvaltiot eivät anna kannustimia. Schnellhardt sitten viimeinen kysymyksen esittäjä. President. Kiitos puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, minun kannaltani tässä on kysymys tästä rahoitusvälineestä, joka on kohdistettu kehittyville maille. Tällä keskustelussa on useampaan otteeseen sanottu, että me olemme aiheuttaneet sen, että köyhissä, kehittyvissä maissa valitsee köyhyys, ja me keskustelemme tästä AKT-kokouksissa usein ylhäältä alas ja jälleen takaisin. Minusta meidän pitäisi hiukan enemmän nyt huolehtia todellisuudesta, totuudesta tässä asiassa, ja haluaisin tietää, miten neuvosto tulee näkemään sen, mitä voidaan antaa tukea ilmastonmuutoksen kysymyksissä, mitä välineitä tässä tullaan käyttämään. Toiseksi, päästökaupan osaltahan meillä on joitakin ongelmia. Nyt on käynnissä jopa rikollisia toimia, jossa valmistetaan sertifikaatteja, joita myydään, vaikkakaan niitä itse asiassa ei ole olemassakaan. Ja tästä, tällä voidaan todella tehdä rahaa ja haluaisin, että komissio ja komission tulisi puuttua tähän. Minä haluaisin tietää, miten täytyy ratkaista tämän kysymyksen. Tarvitaanko uusi järjestelmä vai tarvitseeko vain korjata olemassa olevaa järjestelmää? Oikein hyvä kysymys. Toivottavasti tähän, tähän varmaan saadaankin hyvä vastaus. Rahoituksen yhteydessä mainitsitte, että keskipitkään äh, rahoitussuunnittelun yhteydessä täytyy muistaa ilmastonsuojelu silloin, kun laaditaan uusia rahoitusnäkymiä. Siellä ilmastonsuojelulla täytyy olla merkittävä rooli. Aiotteko sitten pohtia erillistä budjettikohtaa EUn budjettiin ilmastonsuojelua varten? Kuulisi meidän teidän kantanne tähän. Monet jäsenvaltiot taistelevat jo rahoitussa ongelmien suhteen, kun on kyse ilmastonsuojelusta. Mikäli olisi tällainen EUn ilmastonsuojeluohjelma ja rahoitus sitä varten, tämä voisi olla hyödyksi, koska tämä voisi antaa kannustimia ja impulsseja. Tämä myötä vaikuttaisi tai auttaisi tässä kamppailussa. Onko teillä mitään suunnitelmia tällaisen suhteen keskipitkässä rahoitussuunnittelukeskustelussa? Ajatteko ottaa tämän esiin? Kysymyksiä oli kovin monta. Teillä on nyt kymmenisen minuuttia aikaa ehkä vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin. On selvää, että kymmenen kysymyksen aikana, kymmenen minuutin aikana voi vastata hyvin kaikkiin kysymyksiin. Ilmoitan, että olen valmis seuraavien kuuden kuukauden aikana, kuten jo mainitsin, olemaan yhteydessä teidän kanssanne. Jopa olen valmis jopa säännöllisiin kuulemisiin, jos sitä halutaan, niin että voisimme kenties esitellä tietynlaista edistymisraporttia Unkarin puheenjohtajakauden aikana siitä, mitä on tapahtunut ilmoitettujen tavoitteiden ja ohjelmien osalta, missä ollaan menossa. Ja uskon, että meilläkin on, meilläkin on tarvetta tähän, ei pelkästään teillä. Joten pyydän anteeksi sitä, jos vastaan vain nopeasti joihinkin kysymyksiin, koska nyt ei ole riittävästi aikaa yksityiskohtaisiin vastauksiin. Mutta olemme valmiita myös antamaan vastauksia kirjallisesti tietysti. Niin, mitä tulee rahoitukseen? On lukuisia näkökantoja, jotka ovat nousseet esille Kankunissa, jossa syntyi päätös lyhyen tähtäyksen rahoituksesta ja tällaisen rahaston luomisesta. Näiden ehtona on se, että Durbanin utaan nämä rahastot toimivat meidän kannalta on väistämätöntä, että tällainen tilapäinen komissio ja on, huolehtii siitä, että tieto kulkee eri osapuolten välillä. On tärkeää saada aikaan luottamusta, avoimuutta ja nämä ovat hyvin tärkeitä EUn kannalta. Pitkän tähtäyksen rahoituksesta voidaan sanoa, että jo Kööpenhaminassa syntyy sopimus siitä, että kehittyvät, kehittyneet maat antavat ö, vuosittain 100 miljardin dollarin puitteen, puitteet tähän käyttöön eri lähteiden kautta. Konkuunissa sovittiin siitä, että 100 miljardin dollarin rahoitus tulisi kokoon eri lähteistä, kuten budjetti, lähteen, budjettivaroista. Tämä liittyy siihen, mitä puheenjohtaja sanoi. Haluaisin sanoa, että Unkarin budjetissa ilmastopolitiikka on omana kohtanaan ja tässä mielessä Unkari on jo ottanut askelen eteenpäin. Siis budjettivaroista, kahdenvälisistä varoista, monenkeskisistä varoista ja vaihtoehtoisista rahalähteistä. Pidämme tärkeänä, että tähän otetaan mukaan myöskin vapaiden markkinoiden rahoitusta, sillä on selvää, että pitkällä tähtäyksellä on kysymys myöskin talouden uuden investoinneista – pysyvä komitean, joka valvoo ilmastonmuutosta ja sen ei tule muuttua äh, vaikeaksi, toimivaksi elimeksi. Sen toiminnan pitäisi kuntaa sellaista tekee tehokkaammaksi kuitenkin varojen käytön ja resurssien liikkeelle saattamisen. Meistä on myöskin tärkeää tässä yhteydessä, että tämäkin oli asia, joka nousi esille useassa kysymyksessä – että ilmastopolitiikalla, energiapolitiikalla ja liikennepolitiikalla on läheinen yhteys toisiinsa ja tämä heijastuu myöskin Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Ja täällä on tietysti huomattavia vaikutuksia myöskin budjettiin vuoden 2013 jälkeisessä rahoitusnäkymissä, joten olemme sitä mieltä, että perustavanlaatuiset strategiset kysymykset, jotka ovat olemassa yksittäisillä alueilla, esimerkiksi energiatehokkuuden osalta, sen eurooppalaisen rahoituksen osalta, siihen liittyvissä infrastruktuurikehittämisessä ja niiden rahoituksessa ja myöskin kustannusten kantamisessa mekanismeissa, joita on eri jäsenvaltioissa, mikä on yksi kiistelystä kysymyksestä tällä hetkellä energiapolitiikan alueella, samoin kuin myöskin eh, liikenteen kehittämisen rahoittamisessa, osittain myös eh, sektorikohtaisissa ratkaisuissa, osittain eh, kohesiorahastojen kustannuksilla. Tämäkin on jatkuva kysymys eri kokoonpanoissa – ja tämä on avainkysymys ja liittyy tietysti myöskin siihen, miten saadaan aikaan sopimusrahoitusnäkymistä. Näitä asioita on syytä käsitellä yhtenä läheisenä kokonaisuutena, koska selvästikin uusissa rahoitusnäkymissä, niiden työskentelyssä on hyvin vaikea puhua tästä asiasta erikseen. Mitä tulee vesikysymyksiin? Voin vastata siihen osittain, mutta veden käytöstä on vastuussa ministeri Fasekas ja selvästikin hän tulee vastaamaan yksityiskohtaisemmin tähän kysymykseen nimenomaan puheenjohtajakauden kannalta, mutta haluaisimme kuitenkin ottaa esille sen, että Tonavan strategia, joka on vesipolitiikan tärkeä elementti Euroopan unionissa – on myöskin Unkarin puheenjohtajakauden keskeisiä prioriteetteja. Unkari tietysti myöskin käsittelee ilmastonmuutoksen ja vesitilanteen yhteyttä toisiinsa. Ajattelen, mitä Kankun sanoisi esille nimenomaan kysymyksenä, jonka nostivat esille kehittävät maat, jossakin huomiota siihen, että vesiasiat täytyy yhdistää myöskin ilmastoneuvottelujen prosessiin. Tästä näemme mahdollisuuksia sopeuttamisen alueella, mutta eh, veden käyttöön liittyvät kysymykset liittyvät tietysti tähän ilmastokysymykseen. Sitten haluaisin mm, sanoa, että seurattavuus, eh, kysymys, tämä on, on nostettu myöskin YK neljännessä raportissa. Raportin mukaan on kasvamassa veden puute, ja joka tulee vaikuttamaan tuotantoon ja tulee myöskin vähentämään vesihuollon varmuutta Australiassa, uudessa ja Euroopassa pohjoisia alueita lukunottamatta lähes tukon kaikkialla. Keski- ja Itä-Euroopassa kesän sademäärä tulee vähenemään, joka tulee johtamaan vesipulaan ja tulee aiheuttamaan vuosien ajan ongelmia jotta EU ei olisi niin haavoittuva, täytyy suurilla strategisilla aloitteilla pyrkiä edistämään makroregionaalisia ja alueellisia ohjelmia, joita Unkari tulee ehdottamaan. Edustaja Ruuten kysymykseen vastaten sanoisin, että ilmaliikenne, meriliikenne ja niiden hiilipäästöt, niistä voisi sanoa, että Unkarin puheenjohtajakautena odottaa ehdotuksia neuvostolta ja harjoittaa yhteistyötä komission kanssa ja tulee tietysti tulee tekemään ehdotuksen myöskin teidän kanssa yhteistyössä tämän aiheen käsittelystä eri asiantuntija- ja poliittisilla foorumeilla. Hiilivuotoon liittyvät kysymykset, niitä pidän erityisen tärkeinä – Euroopan rajavaltiot, näin tilanne myöskin Unkarissa, voivat jo nähdä jäljet siitä, että alun perin kotimaiset tuot, tuotantolaitokset, ennen kaikkea Unkarissa, joka on aivan Unkarin EUn itärajalla, siellä tämä merkitsee todella tärkeää, vaikeaa ongelmaa. Rakennusmateriaalikysymyksestä jonka edustaja otti esille. Voin vain sanoa, että tämä on osittain tietysti myöskin metsätalouden kysymys, johon varmasti kollegat pystyvät vastaamaan, ministerikollegat pystyvät vastaamaan. On täysin selvää, että metsittäminen on erittäin tärkeä kysymys. Puhumme tästä, tässä mielessä ajattelen myöskin ajattelen sitä, miten voitaisiin hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, jotka ovat joita ovat suunnitelleet yksittäiset jäsenvaltiot energiatehokkuuden tiekartassa, samoin kuin myöskin on suunniteltu unionin tasolla. Samantyyppinen kysymys tuli myös ulkoisista ilmastoneuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa tai nousevien talouksien kanssa. Ajattelen siinä, minkälaisia arviointeja niistä on, mutta on selvää, että näiden neuvottelujen huomattava osa tapahtuu YK puitteissa ja sen mukaisesti YK neuvottelujen etenemisestä riippuu myös se, miten EU suhtautuu asioihin. Puheenjohtajavaltio tulee harjoittamaan läheistä yhteistyötä komission kanssa en, kansainvälisten neuvottelujen kysymyksissä ja otamme säännöllisesti osa näiden neuvottelujen valmistelemiseen. Olemme sitä mieltä, että se, mitä alussa mainitsin Unkarin prioriteetteista puheenjohtajavaltiona, nämä perusperiaatteet, haluaisimme, että niitä toteutettaisiin jatkuvasti ja että ne toteutuisivat. Ja sanoisin, että meidän pyrkimyksemme, että erityisesti kohti eh, nousevien talouksien osalta meidän pitäisi johdonmukaisesti toteuttaa näitä periaatteita, koska muuten emme pysty pääsemään yksimielisyyteen emmekä pääse eteenpäin. Ilmastonmuutokseen liittyy myös kriittinen kysymys, joka on tämä eh, kahden asteen kysymys, jonka edustaja Eichhout otti esille. Tässä yhteydessä hallitusten välisessä eh, elimen seuraavassa ensimmäinen ilmestyvässä raportissa no, nousee tämä asia esille, ja silloin voidaan puhua siitä, miten voidaan välttää vaarallisessa määrin tapahtuvaa ilmastonmuutosta. Kankunin kokouksessa vahvistettiin, että 2013 ja 12, vuoteen 2015 mennessä täytyy saada päätöksen ensimmäinen maailmanlaajuinen arviointi ja toivomme, että tästä tulisi myöskin vakava aloite, syntyisi vakava aloite Euroopan unionissa. Meidänkin kiinnitämme huomiota näihin kunnianhimoisiin tasoihin Pidämme myöskin tärkeänä sitä, että, ja tämä nousi esille useammassa kysymyksessäkin, että energiapoliittisten sovittelujen yhteyksessä on noussut esille hyvin suuri näkemysero jäsenvaltioiden kesken. Se, miten jäsenvaltiot ottavat perusmalliin, että olisi, olisiko unionin sisällä pakollisia suosituksia siitä, minkälaisia lukuja pitäisi saavuttaa. Minulla on sellainen vaikutelma, ajatellen valmistelevista neuvotteluista, joita en, on käyty viime viikkojen ja kuukausien aikana ennen puheenjohtajakautta, että esivaltioiden enemmistö ei tue pakollisia määräyksiä energiatehokkuuden alueella erityisesti energiatehokkuuden alueella. Pyydän anteeksi, että en sanonut tätä täysin selvästi alussa. On selvää, että voi olla hyvin tärkeä askel se, että pakolliset tavoitteen luvut olisivat hyödyllisiä ja on hyvä, että parlamentti on tukemassa tällaista ehdotusta. Se on selkeä viesti jäsenvaltioiden suuntaan – Samaan aikaan kuitenkin on itsestään yksi selitteistä se, että on olemassa erilaisia taloudellisia näkemyksiä asioista, jotka ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltioiden enemmistö ei tue tätä. Luulen, että Unkarin puheenjohtajakauden kuuden kuukauden aikana voidaan käsitellä tätäkin aiheita, mutta epäilen sitä, että voidaanko saavuttaa todellinen kompromissi tässä ajassa. Haluaisin vielä lyhyesti, jos vielä on aikaa edes minuutti, parata kysymys, joka liittyy kehittyviin maihin, kysymykseen, jonka herra Schnellhardt otti esille, joka liittyy eh, teknologian siirtoon, uusiin välineisiin. Ja minusta kysymys, joka koskee kehittyviä maita, on vain osittain luonteeltaan aineellinen, osittain vain tukeen liittyvä kysymys. Näemme hyviä mahdollisuuksia sellaisten välineiden toteuttamisessa, jotka eivät anna pelkästään taloudellista tukea, koska näissä maissa täytyy toteuttaa sellaisia muutoksia, jotka useissa tapauksissa merkitsevät sitä, että tarvitaan investointeja, mutta monissa tapauksissa taas ei. Mitä tulee Kioton pöytäkirjaan, olen täysin yhtä mieltä siihen, mitä edustaja Aadar sanoi. Täytyy löytää ratkaisu niille perustetuille vaatimuksille, joita on Keski- ja itä euroopan mailla. Ja kuten alussa sanoin, täy, minusta on meistä vakava ongelma, että on syntymässä sellainen tilanne, että Kioton pöytäkirjalla ei ole oikeudellisesti sitovaa jatkoa. Tämä on mielestäni vakava ongelma, jota Unkari, Unkarin puheenjohtajakauden aikana täytyy käsitellä erityisen korostetusti. Ja vielä anteeksi huomasin, että unohdin yhden kysymyksen, kysymyksen, jonka herra Prodi esitti. Uusiutuvien energioiden käyttö. Olen täysin yhtä yhtä mieltä tästä Unkarin politiikassa ollaan tästä asiasta täysin samaa mieltä. Ajattelen myöskin budjettisitoumuksia. Olemme tässäkin täysin sitoutuneita. Me olemme vapaaehtoisesti lisänneet uusiutuvien energioiden osuutta Unkarin yhteiskunnassa, koska tähän liittyy myöskin erinäisten muiden suunnitelmien toteuttaminen. Ja täytyy myöskin vahvistaa sellaista suuntaa, joka on vedyn käyttö ja sen vahvistaminen, joka on läheisessä yhteydessä myöskin ilmastonmuutokseen. Kun, kun aikaa on enemmän käytössä, olen valmis keskusteluihin teidän kanssanne Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin teille, herra neuvoston puheenjohtaja, tästä vuoropuhelusta ja antamistanne vastauksista. Uskon ja uskon, että te ja valtiosihteeri Lajos olette jatkossakin parlamentin käytettävissä, kun haluamme keskustella teidän kanssanne. Esittelemme pääs aikuto pohtii tätä 20 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennystä ja hän on ilomielin, iloinen siitä, että olette tulossa 28. päivä tähän kuulemistilaisuuteen mukaan keskustelemaan tästä strategisesta tavoitteesta helmikuun puolella. Kiitoksia tästä näkemysten vaihdosta ja ilomielin tapaamme teidät vielä uudestaan puheenjohtajakauden kautenne aikana. Kiitoksia. Kiitos.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 Yeah, yeah, yeah. Hi. Hi. So, wir... Hyvät kollegat, jatkamme nyt eteenpäin siirrymme esityslistalla kohtaan 31. Keskustelun Unkarin maaseudun kehittämisasioiden ministeri Sandor Fasekasin kanssa. Minister für Rural Development. Hän siis vastaa maaseudun kehittämisestä Meitä kiinnostaa lähinnä ympäristön suojelu ja elintarvikkeiden turvallisuus, kaksi suurta kompleksia, joista meidän valiokuntamme vastaa. Ympäristön suojaan liittyviä kysymyksiä jo esitettiinkin esimerkiksi vesien suojelusta ja metsistä ja metsätaloudesta, puun käytöstä, biodiversiteetistä – esitettiin jo kysymyksiä monesta muustakin asiasta, esimerkiksi resurssien käytön tehokkuudesta ja tarvikkeiden turvallisuudesta on tulossa vielä monia asioita, esimerkiksi uusi elintarvikeasetus. Joka tapauksessa tervetuloa valiokuntaamme ja nyt ilomielin kuulisimme teidän alustuspuheenvuoronne ja sitten käymme näkemistä vaihtoa tämän jälkeen. Olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, Arvoisa valiokunta, hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia, että voin teidän valiokunnassanne esitellä Unkarin puheenjohtajakauden ohjelman. Sallikaa, että aluksi puhun ympäristökysymyksistä. Haluaisin tehdä selväksi, että Unkarille puheenjohtajavaltiona rahoitus- ja talouskriisinkin aikana on erityisen tärkeää ympäristön suojelun kestävyys. Neuvoston puheenjohtajanakin tulen tekemään kaikkeni, jotta lapsillemme jää ainakin yhtä hyvä tai mahdollisesti vielä parempi elinympäristö perinnöksi kuin se, jonka me saimme. Laadullinen eteenpäin katsova ympäristöpolitiikka on yhteydessä taloudelliseen kasvuun ja avain, avain erityisen tärkeää sen kannalta, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä. Vain ne maat ja alueet voivat pitkällä tähtäyksellä olla menestyksekkäitä, jotka pystyvät hyödyntämään hyvin resursseja ja huolehtivat samaan aikaan ympäristöstä. Unionin tulevaisuus on yhteinen asiamme sitä määrittää se, mitä olemme sitoutuneet unionin politiikkoihin. Olemme siis kiinnostuneita yhteisistä tehokkaasta toiminnasta. Unkari haluaa harjoittaa läheistä yhteistyötä Unkarin parlamentin kanssa puheenjohtajakauden aikana. Olemme avoimia sovittelulle, olipa kysymys mistä asiasta tahansa. Haluamme olla erityisesti parlamentin kannalta ystävällinen puheenjohtajavaltio. Unkarin puheenjohtajakaudella on lukuisia prioriteetteja ympäristösuojelun alueella. Ensimmäkin haluaisin mainita vesipolitiikan. 2000-luvulla vesi on strateginen kysymys sekä laadullisesti että määrällisesti. Kiinnittäen tähän huomiota on syytä käsitellä unionin vesipolitiikan tulevaisuutta on väistämätöntä, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä kiinnitetään huomiota myöskin sen ympäristövaikutuksiin asianmukaisesti. Samoin biologisen monimuotoisuuden kysymys. Näitä täytyy käsitellä sekä unionissa että kansainvälisesti. Tulemme jatkamaan työtä, joka liittyy jätteitä koskeviin säädöksiin elektronisten jätteiden osalta. Ja Eurooppa 2020 strategian puitteissa meidän tavoitteenamme on resurssien tehokas eh, käyttäminen. Haluaisimme saada aikaan edistysaskelia myöskin teollisuusonnettomuuksien, eh, nimittäin Seveso-direktiivin neuvotteluissa. Yhtä tärkeää on myöskin kenesti muutettujen eh, organismien kieltämistä tai käyttämistä koskevan keskustelun jatkaminen. Olemme myös sitoutuneet sen varmistamiseen että, ja toteut- osoittamiseen, että EU- ja jäsenvaltiot pystyvät toimimaan tehokkaasti kansainvälisissä yhteyksissä. Näistä ottaisin esille YK ympäristöön ohjelman hallintokomitean, Rio plus 20 konferenssin valmistelevan komitean, YK kestävän kehityksen komitean 19. istuntojakson. Tärkeää on myöskin orhuusin sopimuksen osapuolten kokoontuminen ja uudet Higan sopimusta koskevat sopimukset ja samoin myöskin ilmastonmuutoksen koskevat neuvottelut. Kuten tekin tiedätte, kysymys on intensiivisestä työohjelmasta ympäristön puheenjohtajakautemme puolen vuoden aikana. Tästä riippumatta luotamme siihen, että toimielinten kesken voidaan harjoittaa tehokasta yhteistyötä ja että pystymme saavuttamaan hyviä tuloksia. Euroopan parlamentin kanssa harjoitettava yhteistyö on erityisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa edistystä mainitussa asioissa – ja koska olen myöskin maatalousministerien neuvoston puheenjohtaja, uskoakseni tämä mahdollistaa myös sen, että voidaan sovittaa työtä yhteen niin, että voidaan olla menestyksekkäämpiä. Haluaisin tarttua yksittäisiin osa-alueisiin. Resurssien tehokas käyttö ja kestävä toiminta ovat ratkaisevia vihreämmän, tehokkaamman, nykyaikaisemman ja kestävämmän Euroopan kannalta. Unkari puheenjohtajavaltiona haluaa seurata Belgian puheenjohtajakaudella aloitettua tietä Eurooppa 2020 strategian puitteissa, samoin kuin komission taholta tulevien uusien aloitteiden puitteissa. Tämä erityisesti on totta, kun ajatellaan energiatehokas Eurooppa-lippulaivaa ja samoin myöskin resurssien tehokkaasti käyttävää Eurooppaa koskevaa tiekarttaa. Tämä on tärkeää, koska se koskee useita avainalueita, kestävää raaka-aineiden käyttöä, myöskin miten käsitellään jätteitä, miten toimitaan veden alalla ja miten saadaan aikaan tarvittavia ekologisia innovaatioita. Meille on tärkeää, että jo maaliskuussa neuvoston työn puitteissa voidaan ensimmäisen kerran saada tietoa siitä, miten Euroopan komission lippulaivahankkeet ovat edenneet. Haluamme myöskin osaltamme edistää, ottaa esille näitä asioita neuvoston maaliskuisessa kokouksessa. Kuudes ympäristötoimintaohjelman arviointi tulee olemaan hyvin tärkeä Unkarille puheenjohtajakaudellaan ja me odotamme neuvost- komissiolta tästä asiasta tiedotetta mahdollisimman pikaisesti. Seitsemäs toimintasuunnitelma tai laimin katsottuna ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevista ohjelmista ja strategioista tulemme osaltamme jatkamaan keskusteluja. Biologinen monimuotoisuus on erityisen tärkeää unionille. Kun komissio antaa uuden tiedotte, joka koskee EUn biologisen monimuotoisuuden strategiaa, niin neuvosto aloittaa asiasta keskustelun. 17. kesäkuuta ympäristöministerien neuvoston kokouksessa olemme suunnitelleet, että neuvosto hyväksyisi johtopäätökset. Luotamme siihen, että komission tiedonanto ilmestyy ajoissa. Tavoitteenamme on, että strategia – yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen osalta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa ovat yhteensovitetusti hyväksyttävissä. Todennäköisesti strategia tulee olemaan oma kappaleensa maatalouden, metsätalouden, kalastuksen ja uusien saapuvien lajien kysymyksen yhteydessä myös, jotka liittyvät mainittuun politiikkaan. Unkarin puheenjohtajavaltiona tulee toimimaan tehokkaasti sen Nagojan konferenssin tuloksien tehokkaassa toimenpanossa. ja silloin kun on kysymys uusien resurssien käyttöönotosta. Tavoitteenamme on, että vuoden 2011 alkupuolella EU ja lukuisat EUn jäsenvaltiot, mukaan luettuna myös Unkari, allekirjoittavat pöytäkirjan. Tässä haluaisin ilmoittaa sen, että haluaisimme ilmoittaa EUn ulkopuolisille valtioille sen, miten tärkeänä me pidämme tämän uuden säännöstön syntymistä. Tämä on myös siksi erityisen tärkeä tehtävä, että vasta kun allekirjoituksia on riittävä määrä, pöytäkirja astuu voimaan ja käynnistyy myöskin sen toimeenpano, mistä pöytäkirjassa on sovittu. Allekirjoittaminen on hyvä tilaisuus, allekirjoittaminen on hyvä tilaisuus eh, YK on kestävän komitean kokous toukokuussa. Unkari puheenjohtajavaltiona tulee työskentelemään eh, Kuala Lumpurin Nagojaa täydentävän pöytäkirjan sovittamisen osalta myös, samoin myöskin Kartagenan eh, pöytäkirjan osalta. Geneettisesti muutettujen organismien osalta tärkein aihe on komission heinäkuussa 2010 esille tuonut, tuotu esitys. Se merkitsisi biologisten, geologisten muutettujen organismien levittämisen rajoittamista tai kieltämistä. Tähän mennessä neuvostossa käydyissä keskusteluissa kannat ovat hyvin erilaisia. Samaan aikaan on yksiselitteistä, että jäsenvaltioiden suurin osa on avoin jatkamaan keskustelua tästä asiasta. Nykyhetkinen, ajatellen epävarmuutta, joka tällä hetkellä on oikeudellisessa ympäristössä, olisi tärkeää työn edistämisen kannalta, että sitä selkeytetäisiin edelleen. John Dali, komission jäsen, on saanut aikaan sen, että komissio tulee tekemään listan niistä syistä, joiden vuoksi jäsenvaltiot haluaisivat rajoittaa kenesti muuten organismien käyttöä omalla alueellaan. Haluaisin teidän kanssanne yhteistyössänne saavuttaa sen, että saataisiin oikeudellisesti perusteltu ratkaisu tästä herkästä aiheesta, joka, ratkaisu, joka vastaisi neuvoston joulukuussa 2010 hyväksymiä johtopäätöksiä. Olemme vakuuttuneita myös siitä, että tarvitaan geneettisesti muutettuja organismeja koskevaa tar- tarvitaan sitä, että geneettisesti muutettuja organismeja koskevaa lupamenettelyä, joka tällä hetkellä on EU-ssa, tarkataan uudestaan. Ja tähän liittyisi, että jatketaan ympäristöriskien arvioinnin edistämistä ja geneettisesti muutettujen organismien käyttöön osalta täytyy tutkia myöskin mahdollisimman tiukasti se, minkälaisia riskejä niistä voi aiheutua terveydelle ja ympäristölle. Myös vesipolitiikka kuuluu meidän keskeisiin prioriteetteihimme ympäristöasioissa. Euroopan komissio ja sen tulee 2012 esittelemään laajan Euroopan vesistrategiaa koskevan mallin. Asiakirja tulee käsittelemään tähän mennessä syntyneiden yhteisön oikeudellisten välineiden toimeenpanon astetta ja tulee myöskin tekemään esityksiä parannuksista. Meidän puheenjohtajakautemme tavoitteena on tukea tätä prosessia ja edistää sitä. Puheenjohtajakautemme aikana neuvosto, haluaisimme, että neuvosto hyväksyisi johtopäätöksiä vesivarojen suojelusta ja integroidusta kestävästä vedenkäytöstä kesäkuussa 2011, kun on ympäristöministerien neuvoston kokous. Tästä haluaisimme erityisesti korostaa erityisten il- sääolosuhteiden vaikutuksia, tulvia, kuivia, kuivuutta ja eri alojen yhteisiä maataloutta, ympäristön käyttöä, aluekäyttöä, miten tärkeää on ottaa nämä kaikki asiat huomioon. Tosin veteen liittyvät ekologiset palvelut, niiden merkitystä tulemme myöskin korostamaan, ja se on myöskin veden ja ekojärjestelmien vuorovaikutusta. Ja myöskin haluaisimme vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä vesialueilla, samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja alueiden kesken. Mitä tulee sitten yhteisen maatalouspolitiikan tekemiseen vihreämmäksi, yhteys ja vuorovaikutus on olemassa näiden kahden säädöksen alueiden kesken. Ympäristö, näillä asioilla on vaikutuksia ympäristöön, biologiseen monimuotoisuuteen, maaperään, veteen ja ylipäätään luonnon resurssien hallintaan – jotka tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden, tulevaisuuden maatalouspolitiikkaan. Kestävyys edellyttää sitä, että emme kuluta loppuun resurssejamme. Luonnonresurssien osalta on harjoittava kestävää käyttöä ja saman aikaan taisteltava ilmastonmuutosta vastaan, mitkä ovat erittäin tärkeitä tavoitteita yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista, uudistamista koskevassa komission tiedonannossa. Ja nämä varmasti tulevat olemaan osana niitä asioita, joista käydään keskustelua. Haluaisin ottaa esille sen, että Unkari puheenjohtajavaltiona myöskin neuvoston ympäristösuojelumuodostelmassa on ottanut esille tämän asian. 14. Maaliskuuta asiasta tullaan käymään keskustelua poliittisesti ja tämä liittyy niihin tärkeisiin neuvotteluihin, joita käydään yhteisen maatalouspolitiikan tulevasta muodosta ja suunnasta. Tällä välin maatalousasioiden neuvosto luonnollisestikin jatkaa keskustelua asiasta ja tulee reagoimaan komission tiedonantoon. ympäristönsuojeluneuvoston ajatusten vaihto toivottavasti tulee antamaan lisävalaistusta siihen, eh, miten ympäristönsuojelutoimet, esimerkiksi biologinen monimuotoisuus ja resurssien tehokas käyttö, miten ne voivat eh, edistää yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Unkari on sitoutunut siihen, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä edistettäisiin niitä prosesseja, jotka yksinkertaistaisivat maatalouden, maatalouden tukijärjestelmää, samoin kuin on tärkeää, että toteutamme sellaisen uudistuksen, joka ei lisää viljelijöiden hallinnollista rasitetta, vaan vähentää byrokratiaa ja tekee avoimemmaksi tukijärjestelmän. Mitä tulee sitten elektronisiin jätteeseen, tällä hetkellä 2002 hyväksytty direktiivi on se, joka säätelee niitä. Tämän uudelleen tarkastelu on ollut käynnissä vuoden 2008 alusta lähtien, ja tässä on katsottu, että jotta saataisiin myönteisiä ympäristövaikutuksia ja jotta voitaisiin vähentää hallintoa, täytyisi tehdä säädös tehokkaammaksi. Tavoitteenamme on, että tässä asiassa päästäisiin sopimukseen. Tämä työ asian osalta on edennyt lukuisilla alueilla, mutta on edelleenkin työtä tehtävänä tärkeillä alueilla. Säädöksen vaikutus, joka liittyvät muun muassa tuottajien, valmistajien kanssa käytäviin keskusteluihin, liittyvät tähän läheisesti. Ja toivon, että voimme harjoittaa rakentavaa yhteistyötä parlamentin kanssa tässä kysymyksessä. Lopu haluaisin saattaa neuvostelut päättöön myöskin äh, kulkuneuvosta, jotka eivät käytä, käytä yleisiä teitä. Ja tästäkin aiheesta voisin sanoa, että toivomme, että voimme harjoittaa rakentavaa yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa. Joulukuussa ilmestyi Seveso direktiivin, äh, sen, sen joulukuussa käynnistettiin äh, direktiiviä koskevat äh, uudelleen tarkistelut ja haluaisimme saada tämän asian käsittelyn päätökseen tämän puolen vuoden aikana. Uskomme, että näillä voimaponnisteluilla voimme edistää Euroopan yhteisiä asioita. On pidettävä mielessämme, että maanosamme on tiheään asuttu, voimakkaasti teollistunut ja maanossa joka on hyvin pitkälti käyttänyt jo omia luonnonresurssejaan. Tarvitaan uutta kehitystä ja jos ajatellaan sitä, että tässä uudessa kehityksessä täytyy kiinnittää huomiota myöskin ympäristön suojeluun ja luonnon arvoihin ja pyritään säilyttämään niitä tuleville sukupolville. Se, mitä mainitsin, tukee myös sitä, että on runsaasti asioita esityslistalla, jotka osoittavat sen, miten tärkeää on tehdä yhteistä työtä. Odotan kovasti yhteistyötä teidän kanssanne. Luotan siihen, että yhteistyömme tulee olemaan menestyksekästä ja kiitän tarkkaavaisuudesta. Kiitoksia myöskin omalta osaltamme teille tästä kaiken kattavasta ohjelman esittelystä. Mukaan luettuna monet asiat, jotka ovat vielä hankalia, jotka ovat esityslistalla. Te olette ministeri, joka vastaa maaseudun kehittämisasioista ja Euroopan yhteisönkin maatalouspolitiikan uudistamisesta. Tämä koskettaa hyvin läheisesti myöskin meidän valiokuntamme pyrkimyksiä ympäristöalalla. Kiitokset siitä, että esititte puheenjohtajamaan ohjelman siitä, mitä nyt on silmällä, mitä on tulossa. Te viittasitte Nagoyan pöytäkirjan nopean täytäntöönpanoon. Maailma tässä nyt katsoo EUn suuntaan. Miten suhtaudutaan GMOihin? Olemmeko nyt uskottavia tässä kysymyksessä? Pidämmekö kiinni sitoumuksistamme? Norjassa on jo lainsäädäntöä alalla. Siinä on yli viiden vuoden ajan on ollut tällainen ABS-sääntely, joka näihin liittyy. Ja sitten kun kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet tämän, niin ehkä voidaan lainsäädännönkin saralla edetä. Puheenvuoropyyntöjä on hyvin suuri joukko. Voitte hyvinkin kuvitella, että näin on. Tämä ei hämmästytä. Ensinnäkin toivottaisin erään valtuuskunnan tervetulleeksi Keski-Afrikkaan talous- ja rahaunionin puheenjohtaja Pierre Nogolo – Tervetuloa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan kokoukseen te ja teidän seuralaisenne. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Eurooppa ja Afrikka omaavat läheiset suhteet. Parlamentilla on hyvin paljon sitoumuksia Afrikan maiden suunnalla. Tervetuloa. Voimme aloittaa puhelistan läpikäymisen. Vesi, mainittiinkin jo, Richard Zeber on nyt iloinen siitä, että hän koordinaattorin saa esittää ensimmäisen kysymyksen tästä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin tästä pohjuksesta. Vesi on yksi niitä sektoreita, joihin ilmastonmuutoskin kohdistuu. Esitin kysymykseni teidän edeltäjällenne. Hienoa, että nyt on asiasta vastaava ministeri paikalla. Ja hienoa, että Unkarin puheenjohtajakaudella vesisektori halutaan ottaa tärkeän aseman. Kun käsittelemme vesisektoria ja kun tarkastellaan vesihuoltoa tänä päivänä, niin maatalous on merkittävässä asemassa. Ei pelkästään Euroopassa, vaan maailmanlaajuisestikin, kun tarkastellaan juomaveden saantia. Erityisesti te totesitte, että YMPn uudistus on tulollaan. Aiteko nyt ottaa ottaa tämän vesikysymyksen valtavirtaistetusti mukaan maataloussektorin eri osa-alueilla ja laatu, tavoitteet ja vaatimukset, joita esitetään vesihuollon tehokkuuden varmistamiseksi. Mehän tiedämme, että Keski- ja Itä-Euroopassa tulevaisuudessa tulee olemaan jopa pulavedestä. Miten te suhtaudutte tähän? Toinen kysymykseni liittyy biodiversiteettiin. Se on jo mainittu. Mitä konkreettisia suunnitelmia teillä on rahoituksen varmistamiseksi. Mitä Unkari puheenjohtajakaudella aikoo tehdä? Kun kollegani Ester de Lange halusi esittää kysymyksen, joka liittyi Bulgariassa aiemmin esiintyneeseen suojasorkkatautiin, sorkkatautiin, taikka nyt riehuvaan suojasorkkatautiin. sorkkatautiin. Miten puheenjohtaja suhtautuu tähän? On sitten selväksi, että otamme kaksi kysymyskierrosta. Ympäristökysymykset ensin, mukaan ottana vesikysymys ja sitten tämän jälkeen elintarviketurvallisuuskysymykset niin, että voidaan hieman ryhmitä näitä kysymyksiä. Nyt ensin ympäristökysymyksiä siis. Jabba Tabaji sosiaalistiryhmästä esittää seuraavan kysymyksen. Minister úr, nagyon örülök, hogy a magyar elnökség a... Arvoisa ministeri, olen iloinen siitä, että Unkarin puheenjohtajan edustaja otti vesipolitiikan prioriteetiksi. Tähän jo viitattiin aiemmin. Veden puute on ongelma, joka ei kosketa pelkästään Välimeren aluetta. Siellä se on suuren suuri ongelma, vaan tämä ongelma saattaa olla edessä esimerkiksi Tonavan alueella, Tonavan sivujokienkin alueella Keski-Euroopassa. Minun kysymykseni liittyy niin ikään vesipolitiikkaan. Ministerinä, joka vastaa ympäristönsuojelusta, maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä, teiltä kuulisin mielelläni, mitä, mihin kalottiisen neuvosto aikoo ryhtyä tässä suhteessa. Itämeren makroalueen jälkeen on syntynyt Tonavassa tekijä, ja tämä on yksi prioriteetti. Se koskee 12 valtiota, näistä suurin osa on unionin jäsenvaltioita. Ja Tonavan strategian yhteydessä on otettu esille myöskin ongelma, joka liittyy siihen, miten laivaliikenne on rajoitettua Tonavalla, ennen kaikkea sen eteläisessä osassa. Miten voitaisiin sen puri, voidaan edistää sitä, että Tonavaa voitaisiin käyttää liikenteeseen? Tällä, tämä olisi Unkarin maataloustuottajien etujen mukaista. Tähän liittyvät tällaiset logistiset ongelmat, jotka pitäisi ratkaista. Ja tällä on myöskin ympäristönsuojelullisia vaikutuksia. Miten voitaisiin usein tällaisia kantoja, jotka ovat usein vastakkaisia, sovittaa yhteen? Kiitoksia. Alden puhuja sitten seuraavana. Gibrandi, olkaa hyvä. Kiitokset ministerille siitä, että hän on täällä ja esittelee ohjelmaansa suuremmalla kunnianhimolla kuin se kirjallinen versio, jonka olen lukenut aikaisemmin. Tämä on hyvin myönteinen asia ja uskon, että tämä henkilökohtainen sitoumus näkyy myöskin tulevien kuukausien aikana. Minulla on kysymys, joka liittyy biodiversiteettiin. 2010 mielestäni oli vuosi, jolloin tehtiin paljon lupauksia ja se kulminoitui Nagojan huippukokoukseen, jossa me kansainvälisenä yhteisönä todella annamme paljon lupauksia, mutta 2011 on sitten toimien aloittamisen ja Tämä saattaa olla paljon tärkeämpää kuin nuo lupaukset, koska kymmenen vuotta sittenhän lupauksia oli paljon biodiversiteetin osalta ja ihan kaikkia ei täytetty. On hyvä, että haluatte kytkeä yhteen biodiversiteetin yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan, että haluatte Nagojan pöytäkirjan ratifioiduksi. Kysymykseni liittyy liittyykin toiseen Nagojan asiakirjaan, eli siis tuohon strategiseen asiakirjaan. Yksi kysymyksistä oli se, että haluamme vähittäin poistaa käytöstä äh, seuraavan kymmenen vuoden ajan aikana ne äh, tukiaiset, jotka vaikuttavat biodiversiteettiin. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Onko 2011 toimien vuosi tällä saralla? Sitten Satu Hassi Sitten Satuhasi vihreän nimissä thank you very much for the minister to, for coming. Kiitos ministeri siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Olen iloinen siitä, että korostitte veden strategista merkitystä ja kysymykseni liittyy tähän ainakin epäsuorasti. Mutta se liittyy myöskin EU-lainsäädännön toimeenpanoon Unkarissa. Me kaikki tiedämme tämän traagisen punalieju onnettomuuden, joka viime syksynä Unkarissa tapahtui. Minä kävin paikan päällä lokakuussa ja tapasin siellä valtiosihteerin herra Zoltan Ilesin, joka myöskin on täällä paikan päällä. No, tuon jälkeen ympäristövaliokunta on myöskin käynyt kirjavaihtoa EU-komission kanssa ja on ilmennyt, että että Unkarin hallituksen tulkinta ja komission tulkinta lainsäädännöstä eroavat ainakin kahdelta osaa. Ensimmäiseksi sillä tavalla, että tämä kaivausjäte direktiivi on, onko se tässä sovellettavissa, komissio on sitä mieltä, että kyllä, ja Unkari on sitä mieltä, että ei. No joka tapauksessa, jos sitä sovelletaan tässä tapauksessa, niin silloin tiettyjä turvallisuustoimenpiteitä on noudatettava. Toinen kysymys sitten on ollut se, kuinka komissio ja Unkarin hallitus eri tavalla tulkitsevat sitä, josko tämä punalieju alumiiniteollisuudesta on haitallista jätettä vaiko ei. Unkari on luokitellut sen ei-haitalliseksi ja komissio on taas sitä mieltä, että se pitäisi luokitella haitalliseksi, koska se on korro, korrosiivista, se on, aiheuttaa siis korrosiota. Ja viime viikolla kuulin, että tämä yritys, joka oli tästä onnettomuudesta vastuussa, on saanut uuden luvan aina vuoteen 2018 saakka. Ja haluaisinkin nyt kysyä, josko Unkarin hallitus on taannut nyt se, että tämä äh, kaivosjätesdirektiivi tulee noudatetuksi ja josko tätä ainetta pidetään todella haitallisena. E Seuraavaksi e FD-ryhmän nimessä edustaja Rossi. Grazie. Io vorrei sapere qual è la posizione relativamente... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kuulla Haluaisin kuulla direktiivistä, jota neuvosto parhaillaan käsittelee. Kyse on vakavasti saastuneiden maa-alueiden puhdistamisesta. Mitä seuraamuksia tällä direktiivillä on niiden alueiden osalta, jotka ovat vakavien kemikaalisten saasteiden pilaamia? Puhun tässä nyt mahdollisesti syöpäaiheuttavista aineista esimerkiksi. Nämä päätyvät usein pohjavesiin ja silloin pohjavesissä joskus ylitetään 80-kertaisesti sallitut myrkkyrajat. Ja tätä myrkyllistä vettä käytetään sitten maataloudessa ja varsinkin peltojen kasteluun. Poimene ja Tamenoin jokien välinen alue minua huolestuttaa aivan erityisesti. Kyse on 70 erilaisista myrkyllisistä aineista. Jotkut niistä ovat äärimmäisen vaarallisia, joten tämä on hyvin suora kysymys. Onko teidän aikomuksenne edistää tämän direktiivin eteenpäin viemistä ja vaatia sitä, että neuvosto omaksuu erittäin tiukat säännöt kaikkia näitä maita kohtaan, koska muutoin nähdäkseni ihmiset edelleenkin operoivat aivan niin kuin haluavat, ja tämä sitten pilaa EUn pohjavedet. Mikrofoni. Voitte vastata varmasti tämän ensimmäisen kierroksen kysymyksiin. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen a kérdést. Kiitos kysymyksistä. Olen iloinen siitä, että on näin paljon kiinnostusta, joka nyt kysymystenkin muodossa nousee esille. Mitä tulee mm, vesikysymykseen, biologiseen monimuotoisuuteen, oli lukuisia kysymyksiä, jotka koskivat näitä aiheita – Haluaisin sanoa, että komission työsuunnitelmassa tulevalla jaksolla vuosi vesi ei ole esillä kovinkaan korostetusti. Unkarin puheenjohtajakauden aikana todennäköisesti ei tule mitään lainsäädäntöesityksiä tältä alalta. Komissio aikoo vuonna 2012 katsoa miten on pantu voimaan yhteisön lainsäädäntöä tällä alueella, kiinnittää erityisesti huomiota vesikäyttösuunnitelmien toteuttamiseen ja miten on kestetty niitä ongelmia, jotka liittyvät ilmastonvaihtokseen. Tämän tuloksena komissio varmasti 2012 tulee tekemään kattavan EUn vesistrategiaa koskevan asiakirjan ja tulee tekemään esityksen myös siitä, onko mahdollisesti tarvetta saada aikaan lisää unionin lainsäädäntöalueella. Unkarin osalta on veden, vesikysymysten osalta tärkeää nimenomaan tämän prosessin tukeminen ja haluaisimme, että vesikysymyksissä tapahtuisi sopeuttamista haluaisimme saada aikaan neuvostossa johtopäätöksiä veden vesivarojen suojelusta kesäkuussa, samoin kuin myöskin veden tehokkaasta käytöstä, taloudellisesta käytöstä, kuten jo mainitsin. Tärkeää meillä on myöskin se, että juomaveden laatuvaatimuksia koskevan direktiivin muutokseen liittyvät suunnitelmat ovat tällä hetkellä komission käsiteltävänä ja on kuviteltavissa, että Unkarin puheenjohtajakauden aikana – Tästä kuitenkaan ei tule tehtävää meille puheenjohtajavaltiona. On 2010 julkumenessä täyttyi komission valmistelut aineistoa, joka liittyy pintavesiin, ja toivon, että voimme mahdollisimman pikaisesti päästä tutustumaan tähän eri hankkeita asiantuntijanäkemyksiä, jotka liittyvät vedenkäytötehokkuuteen. Näitä me toivomme saavamme kerättyä. Mitä sitten tulee edustaja Rossin esittämään kysymykseen? Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia tekeillä, mutta olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kysymys on vakavasta ongelmasta, koska vesien suojelu on ensisijainen eurooppalainen intressi. Biologisesta monimuotoisuudesta nousi esille kysymyksiä. Mainitsin jo sen, että lähdemme siitä liikkeelle, että Nagojan pöytäkirja allekirjoitetaan. Unkarin puheenjohtajavaltiolle tulemaan tärkeää nimenomaan EUn kannan eh, esittäminen eh, kesäkuussa neuvoston eh, työryhmän kokouksessa ja siihen liittyy epävirallinen asiantuntijakokous, josta tulee olemaan apua neuvoston työryhmän kokoukselle. Täytyy saada aikaan myöskin EUn neuvottelukanta hallitustenvälisessä välisessä kokouksessa. Unkarin puheenjohtajavaltion tehtävänä tulee olemaan myöskin varojen liikkeelle saamisen strategian neuvotteluja ja myöskin valtioiden välisten neuvottelujen käynnistäminen. Ja yhdessä komission kanssa ja Belgian kanssa aloitimme asiakirjan työstämisen, joka koskee rahoituksen liikkeelle saamisen yksittäisiä askelia. Tähän liittyy myös se, että komissiojäsen Potocnik eilisessä kuulemisessaan kertoo siitä, mikä on komission lähestymistapa raaka-aineiden tehokas resursseja tehokkaassa käytössä, ja hän katsoi, että tämä on tärkeä kysymys, joka koskettaa kaikkia yksittäisiä politiikan alueita unionissa, ja että on tärkeää saada aikaan kestävää toimintaa tällä alueella, ja me tuemme komission aloitetta eh, näissä kysymyksissä. Todemman strategiasta haluaisin sanoa, Tonavan strategia on hyvin tärkeä aloite Tonavan alueella oleville maille, mutta uskoakseni se voi olla myöskin malliprojekti, joka voisi vaikuttaa muihinkin alueisiin ja muodostaa johdonmukaisen luukisen mallin. Käytössä olevat jäsenvaltioiden ja EUn varat, yhtenäinen malli, yhteensovitettu kehittämisprioriteetit ja yhteiset hankkeet – voivat saada aikaan huomattavasti suurempia tuloksia taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä ajatellen ja myöskin kohesiota ajatellen. Tärkeää on, että ohjelma on avo, avoime, ohjelmassa on avoimuus, että se vahvistaa yhteistyötä. Tärkeää on myös, että yksittäisissä ohjelmissa valtiot, jotka ovat mukana, toimivat vapaaehtoisesti kantain vastuuta itse valitsemallaan tavalla. Moni mm, on olemassa paljon yhteistä tehokasta yhteistyötä. Budapestin aloite, Toravan foorumi, e, Karpaatin alueen sopimus e, ja myöskin Tonavan suojelun komitea on hyvin aktiivinen. Pidämme tärkeänä sitä, että voitaisiin hyväksyä neuvoston johtopäätökset koskevat Tonavan strategiaa Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Tässä syystä olemme valmiita koordinoimaan yhteistyötä. On nostettu myöskin esille kysymyksiä, jotka liittyvät Tonavan tilaan ja Tonavan käytettävyyteen liikenneväylänä. Tärkeää on, että suojellaan veden laatua ja suojellaan ympäristöä ja pyritään parantamaan ympäristön tilaa. Olemme yhtä mieltä myös siitä, että liikkuvuus, liikenne, silloin on löydet, löydettävä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon ympäristönäkökohdat. Tietysti tärkeää on, että voidaan parantaa joen purjehdittavuutta, mutta tätä täytyy katsoa yksittäisten joen osuuksien osalta ja täytyy myöskin ottaa huomioon Naturan 2000 mainitut määräykset koskevat kalastusta. Minulla on sellainen mielipide, että jos me puhumme laivaliikenteestä, on tärkeää tehdä niin, että laivat rakentaa niin, että ne sopivat jokeen, eikä ruveta muuttamaan jokea niin, että se vastaa liikenteen tarpeita. Niin, hyvät naiset herrat. Metsätaloudesta nousi myös esille kysymys aikaisemmin. Olen iloinen siitä, että tällainen kysymys nousi esille, sillä vaikka metsätalous ei ole mikään voimakas unionin yhteinen politiikka ja että sitä koskevat kansalliset säädökset, niin myöskin tämän hetken strategisissa kysymyksissä ajatellen ilmaston lämpenemistä, ilmastonmuutosta, on tärkeää, että kiinnitämme huomiota myöskin metsiin. Unkarin edustajan haluaisin sanoa, että Unkarissa on kaksi miljoonaa hehtaaria kahdeksan vuotta sitä, sitten sitä oli vain puolet tästä. Tämä on minusta hyvin merkittävää edistymistä ja toivoisin, että monissa maissa seurattaisiin esimerkkiä metsien kehittämisestä. Komission on esittänyt vihreän kirjan, joka koski metsiä ja ilmastonmuutosta ja odotamme parlamentin lausuntoa tästä maaliskuussa ja sen jälkeen tulemme jatkamaan asian edistämistä. Täällä puhuttiin myöskin puutavaran kestävästä käytöstä. Olen, totta kai tällä on vaikutusta myöskin hiilidioksidipäätöksiin, koska puuhun sitoutunut hiilidioksidi äh, irrotetaan kierrosta. Ja, ja silloin käytössä on myöskin rakennusaine, joka on ympäristöystävällinen ja jonka valmistaminen luo lisää työpaikkoja. 2010 heinäkuussa Oslossa, äh, anteeksi 2011 heinäkuussa Oslossa tulee äh, kokous, joka koskee metsiä, jossa pitää samaan aikaan yhteisiä valmistelemaan sääntöjä koskevat Euroopan laajuisten metsiä. En tiedä, tuleeko tämä onnistumaan. Olisi kuitenkin tärkeää, että näin kävisi. Tulemme työskentelemään asian parissa on myöskin esille suu- ja sorkkataudin leviämisestä Bulgariasta. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni Euroopan unionilla on käytössään äh, asianmukaiset välineet äh, eläinsairauksien äh, hoitamisessa ja käsittelyssä. Puheenjohtajavaltion taholta olemme valmistelleet eri keskusteluja – jotka ovat tarpeellisia. Tammikuussa 18. tammikuuta oli johtavien eläinlääkärien tapaaminen. Komissio on ryhtynyt tarvittaviin toimiin ja on lähettänyt kiireellisesti asiantuntijaryhmän Bulgariaan. Seuraamme tilanteen kehittymistä edelleen. Täällä on myöskin esille hiekka. Kysymys koski Tonavaa Tämä koskee laimin äh, tonavaa, mutta tietysti myöskin kuivumista, pohjaveden pinnan alenemista, joka on vaara monilla alueilla. Ja tämä alue, josta on kysymys, on keskellä Karpaattien allasta ja viime vuosien vähäisten sateiden vuoksi äh, on tapahtunut kuivumista, mikä on johtanut ympäristön tilan muuttumiseen. Tällä hetkellä pyritään kohentamaan tilannetta. On lukuisia ohjelmia, jotka ovat käynnistyneet, jossa pyritään palauttamaan kosteikkoja. Ja on, on, on myöskin uusi ohjelma, joka liittyy vesijärjestelyihin Unkarissa, jossa pyrimme saamaan aikaan kattavan verenhallintajärjestelmän. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin, niin, tämä, niin, punainen lieju nousi esille, mikä on tietysti totta, kysymysten kirjo on hyvin suuri. Tästä on hyvin vaikea puhua lyhyesti, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Haluaisin todeta, että Unkari on, on asianmukaisten EUn direktiivien mukaisesti toiminut viime vuosina. Ja 2008 hyväksytty hyväksyttiin kaivosjätettä koskeva unkarilainen säädös, ja siinä ei katsottu tätä punaista liejua kaivosjätteeksi. Tämä korjattiin parlamentissa. 2010 hyväksyttiin laki, jossa bauksiitin jalostamisessa syntyvä punainen lieju myöskin katsottiin kaivosjätteeksi. Tämä vaarallinen kaivosjäte, sitä koskeva unionin säädös on voimassa myös Unkarissa, joten äh, kaivosasiota johtava elin äh, antaa näistä asioista hyväksynnät ja seuraa tätä. Tänään ää, äh, tämä yritys on saanut ää, väliaikaiset ää, luvat, jotka mahdollistavat sen toiminnan, mutta on tärkeää, että myöskin yrityksellä on asianmukainen teknologia. Aikaisemmalla teknologialla, joka oli syy vahinkoihin, oli tässä ongelmallinen. Kiitos. Merci, euh, monsieur ministre. Kiitokset, herra ministeri. Tässä on kolme puheenvuoropyyntöä vielä ympäristöasioista. Pyytäisin teitä puhumaan hyvin nopeasti, jotta meillä olisi vielä aikaa keskustella terveyskysymyksistä. Siis vielä kolme kysymystä. Ensiksi Rova Klas. Tämähän on ympäristöasioista, eikö niin? Ähm. Kiitoksia, herra neuvoston edustaja. Te viittasitte YMPn uudistamiseen. Tiedän, että se ei ole niinkään tämän valiokunnan asia, mutta te viittasitte jatkoneuvottelujen Tietystikin on toivottava, että Unkari puheenjohtajakaudellaan kaudellaan ei ole tyytyväinen Cholosin ehdotuksiin, vaan pikemminkin pyrkii antamaan enemmän kannustimia silloin, kun on kyse esimerkiksi ympäristötoimien osalta maksettavista palkkioista. Richard äh, Zeber viittasi hieman samantyyppisestä asian. Toinen liittyy raakanestrategian. Tiedämme, että Mielenkiintoisuus olisi, mikä on raaka-ainetilanne Euroopassa ja miten Unkari suhtautuu tähän spekulointiin esimerkiksi maataloushyödykkeillä. Miten te olette vastusta tässä spekulointia? Saman aikaan maailmassa nähdään nälkää ja Euroopan unionissa halutaan tuottaa yhä enemmän biokaasua. Onko biokaasun tuottamisella Euroopassa todellista tulevaisuutta? Miten te suoritetaan? Nelhaat. Kiitoksia ministeri. Minulla olisi aivan lyhyt kysymys. Olen niin iloinen siitä, että otitte esiin tämän GMO-kysymyksen. Tämä nyt ei ole pohjalla. Komissio alkoi laatia luettelon. Aitako nyt eurooppalaista tätä GMO-kysymystä? Meillä on eurooppalaista säätelyä vai oletteko pikemminkin sillä kannalla, että ei ole mitään mahdollisuutta, että voitaisiin yhdistää jäsenvaltioiden erilaiset näkemykset ja siten tämä alue, kysymys uudelleen alueellistettaisiin? GMO-kysymystä käsitellään varmasti toisella kierroksella, kun keskustelemme tämän terveyskysymyksistä, koska monia varmasti tämä aihe kiinnostaa. Pyytäisin teitä nyt, arvon ministeri, vastaamaan näihin kysymyksiin sitten seuraavan kierroksen aikana, jos tämä sopii arvon kollegalle, koska yritämme tällä tavalla hiukan ryhmitellä aiheita, koska muutoin tästä ei eh, helpolla päästä loppuun. Sitten herra Sonik. Pani przewodnicząca. Czy węgierska prezydencja planuje zakończyć pracę nad przekształceniem dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu? Minulla siis seuraava kysymys? Tämä liittyy sähköromudirektiiviin. Katsotteko, että te voitte saattaa tämän onnelliseen päätökseensä tämän keskustelun? Mikäli katsotte, niin ehkä olemme valmiita kompromissiin. Ehkä kompromissilla löytyy. Si, Madame Rivas, c'est une question de santé. Rivas, onko kysymyksenne ympäristöstä vai terveydestä? Ja olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitokset ministerille, että tulitte vastaamaan tänne kysymykseen. Minun kysymykseni liittyy siihen, että että äh, kivipölykaasu äh, ja tietyt direktiivit eivät ole yhteen sopivia. Tiedätte, että tällä hetkellä nämä ei perinteiset maa kaasut. Niitä on varsin paljon Yhdys- Euroopassa ja Yhdysvalloissa ollaan sitä mieltä, että se saastuttaa al- pohjavesiä ja vaikuttaa siis kansalaisiin, jotka äh, elävät näillä alueilla. Haluaisinkin tietää, haluaisitteko Euroopassa jäädyttää nämä liuskekaasut ja niiden käytön, koska tällä olisi vaikutusta äh, myöskin siihen teknologiaan, eh, joka estäisi pohjavesien ähm, saastumisen ja että Eurooppa todella lopettaisi todella näiden liuskekaasujen ja teollisen käytön ja myöskin niiden etsimisen ja kaivamisen. Arvoisa ministeri, pyytäisin teitä vastaamaan näihin moninaisiin kysymyksiin. Köszönöm meillä on varmasti kovin paljon kysymyksiä vielä terveyskysymyksistäkin. Pyrin olla lyhyt sanoinen, mutta se ole välttämättä mahdollista, tietysti aiheesta riippuen. Mutta kuten ministeri kollega sanoisi, että jos sen pystytään antamaan vastausta kysymykseen, niin voidaan palata asiaan myöhemmin. Mitä tulee maatalouspolitiikan uudistamiseen ja siihen liittyviin ympäristökysymyksiin, eli siis maatalouspolitiikan vihreäksi tekemiseen, siitä haluaisin sanoa muutaman ajatuksen. Komission nykyinen käsitys on se, että välittömissä tuissa oli tällainen vihreä täydentävä kompetenssi, joka merkitsi tällaista vuorottaista keskinäistä, että tämä voisi olla lisätukea yrity, maatalousyrityksille, mikä on hyvin tärkeä kysymys – tällainen elementti on itse olemassa tällä hetkellä. Tämä on yhteydessä niihin prioriteetteihin, jotka aiemmin mainitsin. Meistä on tärkeää, että myöskin tunnemme perinpohjaisesti jäsenvaltioiden mielipiteet tulevalla jaksolla, kun Unkari pyrkii siihen, että neuv- Unkarin tavoitteena on se, että neuvosto hyväksyisi asiasta johtopäätökset. Totta kai eri viljelijäjärjestöt ja jäsenvaltiot ovat ottaneet esille myös sen, että sääntöjen muutoksen täytyy olla johdonmukaista, tehokasta, eikä se saa lisätä byrokratiaa, se ei saa tehdä mutkikkaammaksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmää. Järjestelmää täytyy tehdä yksinkertaisemmaksi, jotta se koskettaisi mahdollisimman monia ja jotta mahdollisimman monet olivat kiinnostuneita siitä, että järjestelmä toimisi hyvin ja olisi myöskin yhteydessä äh, ympäristönsuojeluun, siis tähän hyvin yhteydessä tähän vihreäksi tehtyyn maatalouspolitiikkaan. Nytkin on olemassa ympäristönsuojeluelementtejä, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi toisessa pilarissa. Ja tämä liittyy osoittaa, tämä on tärkeää siksi, että Euroopassa tarvitaan ympäristöystävällistä maataloutta. Seuraava kysymys koskee raaka-aineita ja niiden kestävien, kestävän resurssien käyttöä. Olen vakuuttunut siitä, että kestävä käyttö edellyttää sitä, että kiinnitämme huomiota talousresurssien, luonnonresurssien tehokkaaseen käyttämiseen. Ympäristöpolitiikka, joka perustuu talouspolitiikalle, voi olla myöskin työllisyyden moottori eri alueilla. Ja tätä kautta voidaan tehdä mahdollisuuksia myöskin innovaatiot, ja investoinnit ja niin, että innovatiiviset yritykset pyrkivät käyttämään mahdollisuuksia niin, että niistä on hyötyä sekä ympäristölle että työntekijöille. Tuotannon ja toimintatapojen muuttamisen täytyy olla sellaista, että se ottaa huomioon energian ja resurssien käytön, tehokkaan käytön. Ei ole mitään järkeä siinä, että tehdään erottelua hyvien ja huoneen teollisuusalojen välillä kaikki teollisuus täytyy tehdä kestäväksi. Se on tehtävissäkin, tehtävässä kestävä, kestäväksi. Niiden alueiden osalta, jotka ovat huonommassa asemassa, niissä tarvitaan tavoitteellista investointia, mikä edistää alueiden lähentymistä ja myöskin alueellisen kohesion tavoitteiden saavuttamista. Mitä tulee biokaasuun, biolaitoksiin, siitä puhuminen ei mahdu enää tämän käytössä olevan ajan puitteisiin. Sanoin, että pidän tärkeänä sitä, että tämä teollisuudella hyödyntää jätettä, sivutuotteita, ja meidän täytyy löytää sellaisia taloudellisia ratkaisuja, joiden e, energia tase on tasapainon niin, että niiden käyttö ei vaadi enemmän energiaa kuin tuotetaan. Tässä on tärkeää, että on innovaatioita ja uskoakseni tutkimuksen kautta voidaan löytää vielä hyviä mahdollisuuksia. Mitä tulee sitten eh, siihen, että direktiiviin, josta sitten kysymys haluamme saada direktiivin käsittelyn päätökseen neuvoston työryhmässä, jota, jossa me haluamme saada intensiivisesti sovitettua kysymyksiä, joita vielä ei ole saatu ratkaistua kokonaan. Haluaisimme harjoittaa tässä läheistä yhteistyötä sekä teidän että komission kanssa. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant... Kiitokset. Menemme nyt seuraavaksi terveyttä koskeviin kysymyksiin, jos se sopii teille, herra ministeri. Monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Pyydän teitä siis puhumaan ripeästi, jotta ministerillä olisi vielä aikaa vastatakin. Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja, ministeri. Kolme seikkaa lyhyesti. Ensinnäkin dioksiinista. Maanantaina neuvosto käsitteli tätä asiaa myöskin meidän valiokuntamme. Jotkut kolmanneet maata, joitakin maita on uhattu tuontikielolla dioksinin vuoksi, ja joitakin kieltä on olemassa. Kun, onko teillä tietoa siitä, onko näillä mailla omia raja-arvoja dioksiinin osalta – niiden tuotteiden kohdalla, joita tuodaan Eurooppaankin. Ovatko niiden, näiden maiden omat tuotteet yhtä dioksinipitoisia kuin tuoduttua tuotteet vai eivätkö kanssa vain tiedä tästä? Sitten tämä uusi elintarvikekysymys. Ajatteko te Unkari puheenjohtajakaudella ottaa huomioon sen, että valitettavasti eläinten kloonauskysymystä ja varsinkin toisen sukupolven eläimiä ei ole voitu, tätä kysymystä ei voitu ratkaista novel food-asetuksessa. Ja kun tarkastetaan toista sukupolvea sitä, että jäljitettävyys ei tässä toteudu, on mahdotonta. Meillähän on velvollisuus Euroopassa jo tarkastella koko eläimen elinkaarta esimerkiksi biomerkintöjen osalta täytyy tietää, mitä lehmä on esimerkiksi syönyt aina syntymästä kuolemaansa saakka. 24 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa. Kloonauksen suhteen riittää, kun tietää, kuka on lehmän isä, kuka äiti. Tämä on täytäntöön pantavissa ja myöskin valvottavissa. Tässä valossa en, emme oikein voi parlamentissa tukea tätä neuvoston kantaa. Sitten elintarvikkeiden merkinnöistä. Toivon, että tässä saadaan aikaan sopimus. Irvan parlamentti pitää erityisen tärkeänä sitä, että jäljitelmät imitoidut tuotteet voitaisiin määritellä tai merkitä ja että saataisiin yhteinen kanta tähän. Kiitos puheenjohtaja. Olen nähnyt monia puheenjohtajakausien ohjelmia, mutta en ole koskaan nähnyt sellaista ohjelmaa, jossa ei mainitaisi edes sanaa kuluttajan suoja edes otsikon tasolla. Täällä mainitaan terveyspolitiikka sen, tai minun täytyy tunnustaa, herra ministeri, että tähän vastaa elintarvikkeen turvallisuudesta. En ole koskaan havainnut, että joku esitteisi ohjelmansa parametissa, mutta puhuisi vain ja ainoastaan ympäristöpolitiikkaa. Hienoa tietysti, että kiinnostaa ympäristöpolitiikkaa, joka on lähellä teidän sydäntäne, niin, mutta olisi hienoa, mikäli olisitte edes teeskennellyt tietävänne jotakin siitä, että teidän kaudellanne tulee muitakin asioita eteen. Viitaten siihen, mitä Liise totesi, miten te kuvittelette, että tiistaina sovittelukomitean kokouksessa, jossa te johdatte asioita, asiat saatiin hoidettua uusi elintarvikkeiden osalta, monet odottavat tässä nyt tiistai-iltaa. Olisi hienoa, olisi tehneet maininneet tämä uusi elintarvikekysymyksen. Kollega Liise totesi jo asiasta ja te totesitte, että haluatte olla paremmin suhteen ystävällinen, mutta Liise viittasi jo klonattuihin eläimiin ja niiden jälkeläisiin. Toivon, että vastaatte tähän kysymykseen. Te mainitsee jotakin, herra ministeri, kenttisesti muodotusta organismeista. Ja tämä liittyy myöskin teidän ohjelmaanne. Te toteatte, että että, että paikallinen kiinnostus kohtaan pitää ottaa huomioon. Ja te todette, että tarvitaan oikeasti sitovia ratkaisuja, mutta toisaalta lupamenettelyn suhteen on olla tiukempia ja että ympäristöriskit täytyy paremmin arvioida. Tämä tarkoittaa käytännössä myöskin sitä, että te tarvitsette meidän tukeamme ja että komissio vaatii sitä, että Parman elintarvikeviranomainen on voimakkaammin myöskin mukana yhteistyössä. Parmassa noudatetaan Tämä Parmassa ei vielä noudata tätä varovaisuusperiaatetta. Siellä precautionary principle on aivan tuntematon käsite. Olisin kiitollinen, mikäli kommentoisit tätä. Ei tässä nyt myöskään mitään eläinten ruokinnasta ja dioksiinista. Tämä liittyy kuitenkin tärkeän turvallisuuteen tämän valiokunnan toimialan. Katsotteko te, että rehujen lupamerkintöjen lupien osalta tarvittaisiin uudistuksia. BSN yhteydessä näitä valtavasti saatu, Dalinahin on viitannut kyllä. Ja sitten viimeisenä vielä yhteinen kanta elintarvikkeita koskevan tiedotuksen ja merkintöjen osalta. Parlamentti tulee todennäköisesti maaliskuussa käsittelemään asiaa ja sitten, tai parlamentti saa tämän esityksen maaliskuussa to, to, todennäköisesti ja sitten toinen käsittely alkaa ja sopuun halutaan päästä. Miten te tämän kysymyksiä, jotka liittyvät näihin imitoituihin tuotteisiin ja niiden merkintöihin siinä valossa, kun parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä peräänkuulutti? Arvoisa ministeri, annan teille piakkoin puheenvuoron, koska halusitte tässä tietysti alustaa hiukan tätä kysymyssessiota, mutta tietysti samanmukaisesti kuin mitä Rova Rood tässä juuri sanoi, niin haluaisin myöskin hiukan täydentää hänen kysymystä, koska halusin itse kysyä samasta asiasta. Euroopan parlamentti eh, on kiinnostunut komission GMO-esityksestä ja tämä eh, itse asiassa liittyy tähän minun kysymykseeni erityisesti sillä tavalla, että korostaisin sitä, mitä Rova Rothbeeren sanoi GMOissa. Tärkein kysymys on se, että sovelletaan kunnolla tuota direktiiviä. Jotta tämä direktiivi tulisi kunnolla sovelletuksi 2008 saakka, niin silloin ympäristöneuvoston täytyisi noudattaa päätöstään joulukuusta 2008, kuinka arvioidaan riskejä useat eivät kuitenkaan ole vielä äh, tätä soveltamispyyntöä noudattaneet, eikä millään lailla ole otettu huomioon tiedeyhteisön tai jäsenvaltioiden suosituksia, eikä ole myöskään evaluoitu pitkän aikavälin riskejä. Kaksi uutta versiota suuntavivosta on ehdotettu, toinen terveysasioita, toinen ympäristöä äh, koskeva ja näissä tekstissä mennään eteenpäin, mutta samanaikaisesti myöskin nämä ovat riittäviä ja niissä menee jopa taaksepäin, kun ajatellaan olemassa olevia käytäntöjä. Nämä tekstit ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan 2008 päätelmien täytäntöönpanoa. Arvoisa ministeri, aiotteko keskustella neuvostossa näistä perustavanlaatuisista teksteistä, joiden todella on oltava mukana tämän 2000 18 direktiivin ähm, soveltamisessa. Ja oletteko äh, sitä mieltä, kuten herra Dali tuossa sanoi, että äh, olisi nyt aika lähteä tekemään äh, ehdotuksia tämän asian osalta? Nyt annan teille mielelläni puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Tässä oli muutama kysymys ja olen iloinen siitä, mutta kuten puheenjohtaja kuten kanssa sovimme, niin elintarvikkeita koskevaa osaa varten valmistelin edellisen yhteenvedon ja siksi se ei ollut mukana niissä asioissa, jotka otin alussa esille. Nämä muutama kysymys, jotka nousivat esille, totta kai on sellaisia asioita, jotka ovat kesken, joita haluaisin sanoa, että valmistella olevat säännökset koskevat elintarvikkeita ovat tärkeitä jäsen puheenjohtajavaltion prioriteettien joukossa. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita siitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja hyvänlaatuisia ja että niistä on käytössä laajalti tietoa. Tästä olen pitkälti yhtä mieltä. Jos me ostamme jotakin, me haluamme tietää, mitä on pakkauksessa. Meitä kiinnostaa todellakin se, mitä on kirjattu pakkauksen päälle. Tekniikka on kehittymässä kokonaisuudessaan. Myöskin globalisaatio on tehnyt uudet tuotteet, uudet aineet saataviksi ja niihin liittyy epävarmuutta. Uusia elintarvikkeita koskevan asetuksen uudistaminen, jotka koskee kolmansista maista tulevia meille kenties tuntemattomia aineita, samoin kuin uusinta tekniikkaa, kuten kluunausta tai nanotekniikkaa. Näihin liittyy myös se, että, ja myöskin se, että kuluttajat ovat yhä enemmän tietoisia asioista, että on tarpeen kehittää yhteisöllistä säädöstöä ajatellen sitä, minkä laajuista ja laatuista olisi tiedottaminen, sillä elintarvikeyritysten sisätietoja, joita elintarvikeyritysten näytyy antaa kuluttajille, Siksi tämä asetus on erityisen tärkeä Unkarin ohjelmassa. Ja kuluttajien vaatimukset saivat aikaan myös sen, että uudistettiin hedelmämehuja koskevaa direktiiviä, joka sisältää uusia aineksia verrattuna tähän asti sen säädökseen. Uudet säädökset tekevät eron sen välillä, onko hedelmä on kysymys hedelmämehusta vai tiivisteistä valmistetusta hedelmämehusta. Kysymys on myöskin siitä, minkälaisia säädöksiä on siitä, miten korvataan vettä ja aromeja ja siitä, että jos valmistetaan appelsiinimehua, miten puhtaita ovat hedelmät, joita käytetään tässä uudessa säädöksessä. Minun mielestäni on tärkeää se, että tulevaisuudessa ei voida enää käyttää sokeria hedelmämehun valmistamisessa, joten hedelmämehut ovat silloin todellakin hedelmästä valmistettuja. Mitä tulee asetuksen muutoksiin, joka koskee uusia elintarvikkeita, tämä esitys on ollut vuodesta 2008 esityslistalla, mutta ei ensimmäinen eikä toinen käsittely ole johtanut sopimukseen. Neuvosto elokuun 9.2010 käynnisti toisen käsittelyn ja Belgia kolmeen, yhtey- kolmeen yhteyden piti kolmen kolmikan, epäviralliset neuvottelut, jossa oli mukana parlamenttikin, ja nyt on käynnissä sovittelu. Virallisesti tämä käynnistyi 7. joulukuuta 2010, jolloin neuvosto ei hyväksynyt eh, parlamentin toisessa käsittelyssä hyväksymiä muutoksia. Tämän mukaisesti perustamisen asianmukaisten kohtien mukaisesti täytyy kutsua kuuden viikon sisällä koolle sovittelukomitea. Unkarin puheenjohtajavaltio käsitteli tätä aihetta jo tammikuun 8. päivä asioissa tapahtui jotakin edistystä eh, eri asiakirjojen osalta, mutta kuitenkaan ei päästy eteenpäin eh, niissä elintarvikkeissa, jotka ovat lähtöisin kloonatusta eläimistä, ja tässä edelleenkin on tarvetta jatkaa sovittelua. Olemme valmiita yhteistyöhön kaikkien osanottajien kanssa, jotta tämä asetus saataisiin hyväksyttyä. Kuluttajista tähän kysymykseen vielä palaisin. Se, että kuluttajat saavat tietoa elintarvikkeista, on, johtaa siihen, että minustakin on hyvin tärkeää se asetus, joka koskee elintarvikkeiden merkintöä. Jos se hyväksytään, se tulee ajankohtaistamaan niitä sääntöjä, jotka koskevat merkintöjä elintarvikkeissa, ja se ottaa käyttöön pakollisena myöskin ravintoarvon merkinnän. Tähän liittyen ajattelen äh, sitä, miten näitä tietoja voidaan lukea, ja sitä myöskin allergia aiheuttavien aineiden merkinnän äh, tiukentamista. Äh, ajattelen, voimme varmistaa myöskin turvallisuuden tilanteen niille, jotka haluavat tietoisesti, olla tietoisia siitä, miten ravintoa käyttävät. Neuvosto tulee hyväksymään virallisesti helmikuussa ensimmäisen käsittelyn kantansa ja eh, parlamentti voi sitten käynnistää neuvottelut, eh, Unkari voi käynnistää neuvottelut parlamentin kanssa toisen käsittelyn osalta. Toivon, että tulemme tässäkin pääsemään tuloksekkaiseen, tuloksekkaiseen yhteistyöhön. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä tarttua kysymyksiin, joita täällä esitettiin Kysymyksiä oli useammasta ryhmästä, uusista elintarvikkeista, eläinten kloonaamisesta. Osittain näitä jo käsittelinkin. Uudet elintarvikkeet luonatut eläimet ja niiden jälkeläiset. Tästä haluaisin vielä lisätä sen, että tämä on hyvin herkkä kysymys ja se edellyttää tarkkaavaisuutta. Tällä hetkelläkin on Koreperissä keskustelu suurlähettiläiden kesken tästä aiheesta. Tällä on siis myöskin kysymyksiä dioksiinista, pahoit on kovin pahoiteltavaa sekä kuluttajien että tuottajien kannalta, myöskin sianlihatuotanton kannalta uusin eh, dioksiiniskandaali. Tämähän ei ollut ensimmäinen. Olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan tehokkaita konkreettisia toimia, jotka voivat ennakoida tällaisia skandaaleja, jotka suojelevat kuluttajien terveyttä. Täytyy pyrkiä sellaisiin suljettuihin järjestelmiin, jotka antavat tarvittavan turvallisuuden. Olen varmistunut siitä, että sellaiset toimenpiteet, joihin Saksa on ryhtynyt, ovat tehokkaita. Näyttää siltä, että Euroopan unionin sääntöjen ja viranomaisten yhteistyö koko yhteisössä on toimintakykyistä. Ja tätä me tarvitsemme niin tämän kuin vastaavan kaltaisten ongelmien käsittelyssä komission jäsen Dali teki maanantaina neuvostolle esityksen, jonka mukaan tuottavien äh, laitosten äh, lupien täytyy, siis yritykset, jotka tuottavat rehua, niiden lupamenettelyt tulevat tiukentumaan. Täytyy pitää erillään se, minkä tyyppistä tuotteista on kysymys – jotta ei tapahtuisi eri aineiden sekaantumista niin, että olisi odottavissa vakavia seurauksia. Täytyy saada myöskin uusi tietopankki eh, ja eh, seurantajärjestelmä. Ja annamme myöskin velvollisuuden eh, tehdä asioista ilmoituksen silloin, kun on kysymys tar- tarkistuksessa seuran saatavista tuloksista. Tämä edellyttäisi myöskin konkreettisia toimia eh, ja nopeaa toimintaa. Tärkeää on eh, ehkäistä dioksidiskandaalit ja vastaavat. Mitä sitten tulee siihen, millaisia sääntöjä, millaisia mittauksia tehdään kolmansissa maissa, niihin liittyy monia kysymyksiä. Olen vakuuttunut siitä, että ne maat, kolmannet maat, jotka meidän kanssamme kauppaan, jotka vievät EU-hun elintarvikkeita, niiden täytyy noudattaa samanlaisia laatumääräyksiä kuin meidänkin. Tämä on itse asiassa osa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja on noussut esille useampaan otteeseen maatalousministerien neuvostossa. Siis niiden täytyy noudattaa samanlaisia määräyksiä kuin ne, jotka koskevat unionin tuottajia. GMOsta, geneettisimuutetut organismit, niistä sain myös muutaman kysymyksen ja kiitän niistä haluaisin sanoa, että tämä on asia, josta on olemassa hyvin erilaisia kantoja jäsenvaltioissa. Ja tietysti suuri yleisökin on kiinnostunut erityisesti geneettisesti muunnettujen organismien aiheesta. Komissio on tehnyt GMO-paketin, joka pyrkii mahdollistamaan suurempaa liikkumavaraa jäsenvaltioille ja äh, mitä tulee siilaisiin tuotteisiin, jotka ovat tietysti muutettuja, joita voidaan tuottaa äh, uuden alueella, ja joka koskee sitä, miten jäsenvaltiot itse voivat rajoittaa omalla alueellaan näiden, näiden tuotantoa tai kieltää niiden tuottamisen. Tämä on myönteistä, koska tällä tavoin eh, komissio on ottanut huomioon ne kommentit ja varaukset, joita on tullut jäsenvaltioista, ja tätä kautta komissio on edistänyt ongelman ratkaisemista. Unkari näkee tämän asian eh, erittäin tärkeäksi. Unkari tulee edelleenkin jatkamaan neuvotteluja eh, niiden säädösten osalta, jotka koskevat GMOta. Herra Barroso, komission puheenjohtaja, mainitsi puhuessaan ohjelmastaan parlamentille ja tässä yhteydessä se valinta, jonka Barroso on tehnyt, sai myöskin parlamentuen. On tärkeää ottaa esille se, että suojelu eivät tule muuttumaan – joten suojeluosakeiden mm, osalta voidaan edelleenkin, jos on, voima, jos on ympäristöllisiä tai vaikutuksia, silloin jäsenvaltiot voivat kieltää geneettisesti organismien tuottamisen omalla alueelleen, ja tämä on kuitenkin tärkeää niiltä osin, että otamme huomioon tämän ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Ja tähän pyritään tällä hetkellä suunnitelmissa muutoksissa harjoittaen kuitenkin tässä asiassa läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden komission ja neuvoston kanssa. EFSAn osalta nousi myös kysymys Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on eh, tehnyt eh, selvityksiä, jotka liittyvät eh, ympäristöllisiin riskeihin, mutta ei niitä ole vielä saanut päätökseen. Samoin myöskin eh, kenestä muuttuneen organismien ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, mutta nämä ei ole päättyneet. Riippumattomien vaikutusselvitysten kysymys on kaikille olennaisin tärkeä, mukaan luettuna riippumattoman paikallisen suojelullisen selvityksen tekemiset. Eh, se, että on olemassa kenestä muutettuja organismeja, jotka edellyttävät lupia, Silloin tarvitaan hyödyllisiä malleja, mutta tähän mennessä tätä ei ole varmistamaan, joten jäsenvaltiot osalta on tärkeää, että voidaan saada aikaan riippumattomia selvityksiä. Tämä ei vielä ole toteutunut ja tähän kysymykseen täytyy edelleen kiinnittää huomiota. Lopuksi elintarvikkeiden merkinnöistä haluaisin sanoa muutaman asian. Tästä neuvosto on käynyt eri keskustelussa hyvin suurta keskustelua ja parlamentin tekemät tarkistukset ovat niihin olemassa neuvoston kanta. Olemme sitoutuneet kuluttajien, kuluttajattavan tietoon ja tätä kautta ovat nousseet esille perusperiaatteet, joiden avulla ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan ö, tarttua eri tapauksia, joten neuvoston mielestä jokaisessa tapauksessa täytyy merkitä elintarvikkeen perusosat ja ne ainesosat, joilla on korvattu jotakin muita ainesosia. Tämä ei kuitenkaan sisällä korvatun elintarvikkeen nimeä. Tämä osatieto saattaa kuitenkin häiritä kuluttajaa. Samanaikaisesti on pakko elintarvikkeen nimen vieressä ilmoittaa se, että jokin sen osa-aines on korvattu. Tämäkin varmasti edistää sitä, että kuluttaja saa helpommin perustavanlaatuista tietoa. Euh- Kiitokset, herra ministeri. Meillä on kolme kysymystä vielä. Aloitetaan Rova Liotardin kysymyksellä. Rova Rothberg, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? It's very nice, but I... Kiitos puheenjohtaja. Hienoa. Minusta tuntuu, että on järkevämpää, mikäli jatkamme kahden keskistä keskustelua eikä täällä valiokunnan piirissä enää vatvota tätä asiaa. Ja, dank wel. Ja, mevrouw Dagmar Rood-Berend, ik ga toch nog een poging doen. Uh... <laughs> Kiitos, eh, rouva Rood-Berend. Minä ainakin yritän tässä. Kiitokset ministeri, että tulitte tänne. Kiitos alustuksestanne ja äh, myöskin siitä, että olet puhunut elintarviketurvallisuudesta. Minä olen esittelijä ähm, juuri uuselintarvikkeiden osalta äh, ja virallinen äh, sovittelu alkaa piakkoin. Haluan kiittää Unkaria puheenjohtajamaana siitä, että se on ponnistellut jo tämän puheenjohtajakauden ensi viikkoina ja on esittänyt tällaisen kolmi nelisarakkeisen asiakirjan. Tämä on todella ansiokasta ja lupaavaa. Uskon, että on jo tullut sanotuksi, että uuselintarvikkeet ovat todella asia, jossa kysymys on kloonatuista elämistä tuotetuista elintarvikkeista. Ja äskettäinen kysely Euroopassa osoittaa, että 77 prosenttia eurooppalaisista on pitänyt kloonatun eläinten lihaa luonnottomana eikä halua sitä lautaselleen. Toisessa käsittelyssä parlamentin kanta oli hyvin selkeä. Nimittäin, että kloonatuista eläimistä tuotettu liha ei voi olla osa koko tätä uuselintarvikealoitetta ja kaikki kolme instituutiota ovat nyt todella keskustelleet tästä asiasta. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä ja komissio onkin jo nyt tehnyt ehdotuksen ja tekee vielä erillisen ehdotuksen tähän koko kloonauskysymykseen. No joka tapauksessa tarvitaan todella väliaikainen ratkaisu ja tätä mielestäni meidän pitäisi nyt käsitellä. Minä ehdotan, että tämä olisi laillisesti, juridisesti sitova ratkaisu niin, että voisimme välttää sen, että komissio tekee mitään uutta lainsäädäntöaloitetta tässä äh, välillä niin, että mitään kloonatuista elämistä saatua lihaa tai niiden jälkeläisten lihaa olisi markkinoilla ja että tämä uusi elintarvikeasetus voisi käsittää artikla, joka käskee tätä ja, ja että tästä tulee itse asiassa vanhentunut kohta, kun tämä uusi lainsäädäntö ja asetus tulevat voimaan. Voin kuvitella, että neuvosto tekee ehdotuksen jonkin tyyppistä yhteislausuntoa varten kolmelta instituutiolta, jotta kloonattujen eläinten liha ei saisi lupaa. Ja tämä ei varmastikaan ole juridisesti sitova, jos nyt sitten sitten haetaan lupaa, niin silloin me emme voisi puuttua asiaan eikä meillä olisi myöskään mitään mahdollisuuksia onnistua asiassa tuomioistuinkäsittelyssä, niin että ehkäpä voisitte kertoa, mitä Unkari puheenjohtajakaudellaan äm, voi tarjota ratkaisuksi jotta parlamentti ja neuvosto voisivat asiasta sopia ja joka äh, myöskin olisi juridisesti sitova äh, ratkaisu, äh, kun odotamme uutta lainsäädäntöä kloonauksesta. Meillä on vielä yksi nopea lisäkysymys. Sanoitte, että on edistetty delegoidussa säädöksessä. Tarkoittaako tämä sitä, että neuvosto on nyt hyväksynyt tuon ehdotuksen, jonka Euroopan parlamentti asiasta on tehnyt. Kadenbach. Minulla uh, olisi kysymys, joka liittyy ympäristöön. Oi. Oi. Okay, if, if it's... Jatkakaa, olkaa hyvä. Mikä nyt sallitte vielä ympäristökysymyksen? Kaikki on mahdollista. Parlamentin jäsenille kaikki on mahdollista. Die ungarische Präsidentschaft trägt besondere Verantwortung maalla on tietystikin suuri vastuunsa ja me tarkkailemme sitä, miten se toimii. Meidän pitäisi EU-ssa vahvistaa ympäristötoimia, taikka toisaalta voi olla, tilanne menee huonommaksi ja sitten mennään tosiaan hakoteille. Täytäntöönpano ja valvonta yksittäisissä jäsenvaltioissa on tärkeässä asemassa. Haluaisin yhtyä Rova Hassin näkemyksiin. Ja Toivoisin, että vastaisitte vielä syvä, syvällisemmin kysymyksiin, joihin vastasin, mutta ette kovinkaan merkittävällä tavalla, syvällisellä tavalla. lisenssi siis kysymys ja vaaralliset aineet, miten suhtaudutaan tähän ja voitteko taata, että yritykset voivat kuuden kuukauden sisällä, niin kuin nyt on vaadittu, mukautua uuteen, uusimpaan teknologiaan. Ei tämä ole realistista. Ja sitten kysymys, joka liittyy Unkarin, kuka sitten maksaa tämän mukauttamisen kustannukset? Monsieur Ader. Herra, Ader, ja tämä on viimeinen kysymys, jolle joku... Kiitos. Pahoittelen sitä, että Lavarot Perent lähti. Rehellisesti sanottuna olin hiukan hämmästynyt hänen puheenvuorostaan. En myöskään pidä sitä, että herra Lainen puolusteli mutta selkeästi esityslistalla oli mainittu, että on kaksi eri esitystä. Ensimmäinen osa käsittelee ympäristönsuojelua ja toinen elintarviketurvallisuutta. Nyt taas on päinvastoin kuin mitä Rova Ruotmeiden sanoi. Kysymys on siitä, että tässä haluttiin jotenkin mitätöidä, että, että herra puheenjohtaja olisi jotenkin halunnut sanoa, että Fasekas ei käsittele mitenkään näitä elintarviketurvallisuuden kysymyksiä, vaan että ne käsiteltäisiin erillisenä omana kohtanaan, joten minusta oli perusteeton se arvostelu, jota esitettiin. Dioksinista. Dioksinin yhteydessä nousi esille, että maanantaissa me olemme käsitelleet tätä dioksinikysymystä perusteellisesti valiokunnan kokoukseen halua tarttua asiaan, mutta haluaisin onnitella tai sanoa, että olen iloinen siitä, että maanantaina ministeri onnistui pääsemään sopimukseen komission sen Dalin kanssa ja näyttää siltä, että tunnelin pää on näkyvissä, eli tiedetään, mitä tullaan tekemään dioksidiskandalin osalta. Mutta me Unkarissa olemme tottuneet sanomeen elintarviketurvallisuuden osalta, että täytyy pyrkiä siihen, jokaisen hallituksen täytyy pyrkiä siihen, että Unkari ei olisi Euroopan elintarvikekaatopaikkaa. Voimme sanoa suoraan sen, että Euroopan tulisi pyrkiä siihen, että Euroopan ei, Euroopasta ei tulisi maailman elintarvikekaatopaikkaa. Haluaisin sanoa tämän Liiselle, että nimenomaan dioksiiniskandaalin osalta on tärkeää se, että ulkomailta muista maista tulevat elintarvikkeet, niiden turvallisuuden osalta meidän täytyy soveltaa yhtä tiukkoja toimenpiteitä kuin Euroopan sisällä tuotettujen elintarvikkeiden osalta, käyttäen tiukkoja rangaistuksia, koska kysymys on vakavista asioista. On tärkeää, että pidämme Euroopan ulkopuolella saastuneet elintarvikkeet, muun muassa dioksinilla, saastuneet elintarvikkeet. Monsieur Tabadji, je prie... Kiitokset, herra Tabadji, suokaa Votre question. Nyt saatte esittää kysymyksen, Kiitokset puheenjohtaja ystävällisyydestä. Haluaisin jatkaa sitä, mitä aiemmin on sanottu, ja haluaisin hiukan konkretisoida herra Aaderin kommentteja. Minä olen tehnyt kirjallisen kysymyksen komissiojäsen Dalille siitä, miksi Euroopan lainsäädäntö sallii sen, että elintarvikkeiden turvallisuuden raja-arvojärjestelmässä ovat normit toisenlaiset unionin sisällä ja unionin ulkopuolella. Tarkoittaa sitä, että tuoduissa elintarvikkeissa on sallittu sellaisia jäämiä, jotka on aikaa sitten kielletty unionin sisällä. Tämä ei ole neuvoston tehtävä, mutta haluaisin kysyä, aikooko neuvoston puheenjohtajana pyrkiä vakuuttamaan herra Dalin siitä, että muutetaan säädöksiä vai tuleeko neuvosto edes tekemään tiedonannon asiasta, jolla on poliittisesti painostava tekijä siihen suuntaan, että komissio muuttaisi lainsäädännön tätä osaa. Kiitos. Monsieur le ministre, si vous voulez bien... Herra ministeri, jos nyt haluatte vastata näihin kysymykseen ja sanoa pari sanaa tämän istunnon päätteeksi. Kiitos. dioksiiniin palaisin vielä. Luonnollisesti on se, että se huolestuttaa meitä. Minusta on hyvin tärkeä askel on menestyksekä se, että ensimmäisessä kokouksessa onnistui päästä yksimielisyyteen jäsenvaltioiden kanssa, eli sopia konkreettista toimista, jotka, joita herra Dali esitti. On tärkeää seurata sitä, että kysymys on todellakin yhteisen työn, tehokkaan työn tuloksesta. Mitä tulee sitten kolmansista maista sallittuihin aineisiin, joita niissä sovelletaan sääntöjen mukaisesti, nämä voivat sisältää aineita, jotka EU:ssa eivät ole hyväksyttyjä. Näin todellakin on nyt kuitenkin maailman sopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä emme voi estää sitä, että tuodaan maataloustuotteita, paitsi jos nämä maataloustuotteet aiheuttavat terveysriskejä. Euroopan eh, eläin, elintarviketurvallisuusviranomainen eh, tutkii kuitenkin elintarvikkeita. Joka tapauksessa maailmanlaajuisestikin eh, säädetään myöskin maailmanlaajuisesti raja-arvoja, ja nämä raja-arvot täytyy sisällyttää myöskin unionin säädöksiin. On totta, että vain silloin, kun nämä eivät aiheuta terveysriskejä Euroopan kuluttajille. Tästäkin käy ilmi, että kysymys ei ole yksinkertaisesta asiasta ja tietysti seuraavassa keskustelussa komissio sen Dalin kanssa tulen ottamaan nämä asiat esille. Mitä tulee sitten punaiseen liejuun? Uskon, että olisi syytä palata asiaan yksityiskohtaisemmin ja haluaisin puhua myöskin sisäisistä säädöksistä tai siitä, minkälaisia säädöksiä aiemmin oli. Unkarissa 1996 hallituksen säädös nimitti punaista liejua vaaralliseksi jätteeksi. Euroopan unionin liittymistä ennen 2002 silloinen ympäristöministeriö noudatti EUn eh, e lainsäädännön vaatimaa harmonisointia ja teki muutoksia. Ja sillä, että se otti uuden direktiivin osaksi Unkarin lainsäädäntöä, niin eh, kun syntyi ympäristöministeriön eh, asetus, joka antoi kaksi luokitella punainen liiji, toisaalta se, että se oli lähtöisin vauksin tuotossa syntyvästä jätteestä, tai että se katsotaan vaarallisia muuksi jätteeksi, jonka kautta se voitiin luokitella vaaralliseksi aineeksi. Tämä EUn lainsäädännön mukaisesti harmonisoitu säädös, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2002, sääti myös, että jätteen aiheuttajan tai omistajan velvollisuus on jätteen mainittelu, ei siis minkään valtion tai minkään organisaation, joten tuottaja itse voi päättää sen, luokitteleeko punaisen liian vaaralliseksi vai ei. Joten Euroopan unionin liittymisen seurauksena syntyy tämä tilanne, jonka nyt mainitsin. Nyt vielä ennen kuin asetus tuli voimaan, ympäristöviranomaiset saivat tietoa, että Fauksin tuotannossa syntyvä punainen lieju olisi lukiteltava sen koodin mukaisesti, joka, joka merkitsee sitä, että tätä ainetta ei luokita vaaralliseksi jätteeksi. Viranomaisten yhteisymmärryksellä jätteen tuottajalle ilmoitettiin, viranomaiset ilmoittivat, että täytyy valmistaa, varmistaa tutkimalla tämä jäte, että se ei ole vaarallista. Seurasi yliopistoissa korkeakoulussa tehtyjä selvityksiä, tutkimuksia, ja tuloksena oli se, että punainen lieju ei ollut vaarallista jätettä, näin tämä tieto välitettiin ylimmälle valvontaviranomaiselle ja tämän mukaisesti ylin valvova viranomainen päätti, että jäte olisi luokiteltu mukaisesti eli että sitä ei luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Vuonna 2006 Euroopan EU direktiivi luet, luokitteli punaisen lienun kaivostoiminnasta syntyväksi jätteeksi. Nyt uusimmassa komission tiedotteessa on arvosteltu ennen kaikkea sitä, että Unkarissa ei noudatettu tätä EUn direktiiviä. Unkarin parlamentti korjasi tilanteen. 22. joulukuuta 2010 hyväksyttiin laki, 2010 585, joka mukaan Vaukslin tuottaa syntynyt punainen lieju on kaivusjätettä ja että ajattelen vaarallista kaivosjätettä ja sen käsittelyä silloin myöskin Unkarissa tulevat voimaan EUn säädökset, niitä täytyy noudattaa, joten myöskin eh, kaivostoiminta valvova viranomainen valvoo jätteen käsittelyä. Tällä välin MAL-yritys, joka, tuot, joka vastuujätteen tuottamista on muuttanut tekniikkaansa, se käyttää kuivaa tekniikkaa, ja tuloksena on se, että ei synny punaista reiä vaan muuta kuivaa ainetta, joten vaaran lähde, joka syntyy aina uudestaan, sitä ei enää ole, koska nyt tekniikan mm, ansiosta prosessin tuloksena ei enää jää punaista liejua. Olen vakuuttunut siitä, ja se tapauksessa me toimimme niin kuin oli odotettavissa. Joten minusta oli tärkeää puhua tästä asiasta näin yksityiskohtaisesti, jotta kaikki olisivat täysin perillä alusta loppuun siitä, mikä oli oikeudellinen ympäristö, mikä oli tekniikka, minkälaisia muutoksia on tapahtunut. Huomaan, että nyt alkaa aikakin loppua kloonauksesta haluaisin sanoa sen osin uudestaan esille. Olen täysin puheenjohtajavaltio on täysin tiedossa siinä, miten kriittinen tämä on kysymys, ja että suuri yleisö ei halua kloonattuja eläimiä. Olemme selvittämässä eri näkemyksiä ja pyrimme samaan aikaan sopimusta asiasta lähdemme liikkeelle siitä, että tästä tullaan käymään vielä tiukkoja neuvotteluja. On olemassa puheenjohtajavaltion esitys, joka koski sanottua yhteistä kantaa. Sen osalta käydään nyt sovittelua kolmen toimielimen kesken. Toisin sanoen työskentelemme tämän aiheen parissa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä kerran kiittää kysymyksistä, esitetyistä mielipiteistä. Luotan siihen, että tulemme, voimme harjoittaa yhteistyötä tehokkaasti Eh, puheenjohtajakauden aikana, koska on nähtävissä, että tavoitteemme ympäristönsuojelun ja elintarviketurvallisuuden alueella ovat samanlaiset. Tehtävämme on, että palvelemme Euroopan kansalaisia, että saamme aikaan sen, että voimme elää sellaisessa ympäristössä, joka on Euroopan arvoinen, ja että voimme kuluttaa terveellisiä elintarvikkeita, jotka suojelevat elintarvikettamme ja palvelevat myös eh, tätä asiaa, mikä on asia, joka on maatalousministeriön osalta tärkeää palvelevat sillä sitä tarkoitusta, että voimme suojella monimuotoista maataloutta ja että myöskin tulevaisuudessa voi hyötyä omista tuotteistamme. Kiitos. Merci. Kiitokset arvoisa ministeri, siitä, että kunnioititte meitä läsnäolollamme tänä aamuna ja vastasitte näin täydellisesti ja välttelemättä sellaisia kysymyksiä, joita kollegat täällä esittivät. Tämä oli hyvin äh, valaiseva meille kaikille, joten lämpimät kiitokset vielä kerran.